Good morning. Hyvää huomenta. Hyvät naisten herrat, kello on kymmentä yli yhdeksän, olemme tässä hiukan myöhässä, joten paras aloitella tämän päivän kokouksemme. Haluan toivottaa tervetulleeksi teidät kaikki tähän yhteiskokoukseen, yhteiseen kuulemistilaisuuteen AFETin ja DEVEN yhteistyössä kehitysnaapuruus ja kansainvälinen yhteistyö uudessa monivuotisessa rahoituskehyksessä. Niin kuin tiedätte, tämä julkinen kuulemistilaisuus järjestetään komission naapuruus, kehitys ja kansainvälinen yhteistyö työvälineen esittelyn puitteissa. Menettely on hyvin tärkeää, koska se tulee määrittelemään sen, miten Euroopan unioni tukee kolmansia maita. Kyse on lähes 90 miljardista eurosta vuosille 2021-2027. Euroopan parlamentti yhteislainsäätäjänä on täysin mukana tässä työssä tavanomaisen lainsäädäntömenettelyn puitteissa ja AFET ja DV-valiokunnat äh, säännön 55 mukaisesti ovat tässä yhteistyössä. Meillä on kaksi äh, esittelijää. Afetista kaksi Devestä he ovat valmistelemassa Mietintöön joka valmistuu kuun lopussa. Tämän päivän kuulemistilaisuudessa on tarkoitus äh, tarkastella tuon välineen äh, toimintaa, äh, kun se tukee Euroopan unionia globaalia toimijana ja tukee demokratiaa, ihmisoikeuksia ja ylipäätään ulkosuhdehallinnon toimintaa. Meillä on tänään kaksi paneelia. Ensinnäkin kehityksen rahoitus ja poliittinen johdonmukaisuus kehitysalalla 2020 vuoden jälkeen ja sitten EU maailmanlaajuisena toimijana. Nyt puheenjohtajana jatkaa Charles Görens, mutta tietenkin sitä ennen yhteispuheenjohtaja Lina McAvan käyttää puheenvuoron. There's a group here from... Kiitos David. Ymmärsin, että täällä on Plan Internationalista ryhmä. He ovat juuri tulossa tähän saliin. Halusin vain kertoa teille, että meillä on todellakin täällä vieraanamme ryhmä Plan Internationalista. He tulivat tänne Brysseliin ää, äh, tyttöjen oikeuksia ää, äh, koskevan toimintaviikon tiimeiltä ja tässähän on käsillä myös ää, äh, <clears throat> kansainvälinen tyttöjen oikeuksien teemapäivä. Ja me keskustelemme siitä, kuinka EU rahoittaa ulkosuhteitaan ja kehitysyhteistyötä. Oikein kovasti tervetuloa ja kiitoksia, että tulitte. Oui, merci, monsieur euh, et madame euh, le président. Euh, Kiitos. Kollegat, puheenjohtajat, meillä alkaa tämän kuulemisen ensimmäinen osio ja me puhumme meidän kehityspolitiikasta ja näistä haasteista, joita tämä uusi väline voi tuoda tähän. Tässä on paljon kysymyksiä, joita nousee esille tähän välineeseen liittyen, ja niihin saadaan vastaukset vasta, kun neuvottelut saadaan päätökseen ja asetusvoimaan. Joitain asioita olisi syytä selventää jo nyt, jotta tätä 80 miljardin, tämä 80 miljardin euron väline – täyttää mahdollisimman hyvin meidän kehitysyhteistyöpolitiikan tavoitteet ja muidenkin politiikan tavoitteet. Me odotamme innolla tätä ajatusten vaihtoa tänään ja varsinkin niitä, jotka kansalaisjärjestöjä ja jotka ovat sitten toimeenpanevassa portaassa tämän uuden välineen kanssa. Tämä koskee kehityspolitiikkaa, tämä koskee ulkopolitiikkaa ja tällä on erittäin tärkeä rooli näissä molemmissa tällä välineellä. Olisi mahdollista puhua kehityspolitiikasta, kehityspolitiikan johdonmukaisuuden kannalta ja toisaalta myös kestävän kehityksen politiikan johdonmukaisuuden kannalta. Toivottavasti OECDn vieras voi hieman valaista meitä niiden suhteiden välillä, joita tällä uudella välineellä tulee olemaan olemassa oleviin välineisiin. Eba Dolman on yksikön päällikkö OECDssä. Hän vastaa kestävän kehityspolitiikan johdonmukaisuudesta. Ja Alva Finn on täällä Save the Children. Ja hän toimii hätä, Ervan hätäapuverkoston kansalaisjärjestöjen verkoston johdossa. Ja Pyydän, että Ebba Dolman aloittaa keskustelun. Olkaa hyvä. Good morning everyone and thank you very... Huomenta kaikille ja kiitoksia kutsusta. Täytyy tunnustaa, että kun järjestäjät ottivat minuun yhteyttä ja kyse oli kehityksen rahoittamisesta, olin hiukan epäröivä, että hyväksyisinkö kutsun, koska ajattelin, että ehkäpä kollegani kehitysyhteistyöosastolta olisivat parempia puhumaan tästä. Mutta mutta tosiaan, niin kuin tiedätte, nyt neuvotellaan suosituksista, jotka tulevat EU-DAC vertaisarviosta 24.10. Julkaistaan tuolloin, eli tämä on kyllä oikein ajankohtainen aihe ja toivon, että tältä pohjalta asiaa vielä palataan. On todella mukava saada tulla puhumaan teille siitä, miksi politiikkajohdonmukaisuus on hyvin tärkeä väline, jotta päästään kestävän kehityksen tavoitteisiin ja ylipäätään kestävään kehitykseen piste, niin että kukaan ei jää kyydistä. Tämähän on meidän kaikkein keskeisin pyrkimyksemme. Ja tosiaan tämä PCSD, kestävää kehitystä tukeva politiikka, johdonmukaisuus, juuri tämä kestävyys siinä on avainasia. Niin kuin tiedätte, kestävän kehityksen tavoitteet ovat hyvin erilaisia kuin aiemmat tavoitteet, Tässä otetaan huomioon eri tavoitteiden yhteispeli, kestävä kehitys ja pyritään aikaan saamaan tasapainoinen lähestymistapa ja mm, ylipäätään se, miten ne kaikki, nämä kaikki tavoitteet voivat yhdessä poistaa köyhyyttä. Tämän lisäksi kyse on siitä, että on rajat ylittäviä, mutta myös sukupolvirajat ylittäviä pyrkimyksiä. Puhutaan siis lyhyen ja myös pitkän aikavälin kansainvälisistä ja kansallisista tavoitteista. Tämän lisäksi on hyvin tärkeitä institutionaalisia mekanismeja, joita on muutettava, jotta voidaan puuttua tähän hyvin monimutkaiseen kokonaisuuteen, mm, saaden sitten parempaa synergiaa. Määritelmä on olemassa. Tässä varmasti täytyy lähteä liikkeelle tämän lähestymistavan määrittelemisestä. Kestävää kehitystä tukeva politiikka johdonmukaisuus on taloudellisen, sosiaalisen ja ympäristöulottuvuuden huomioon ottaminen kestävän kehityksen tavoitteissa kansallisesti ja kansainvälisesti kaikissa kehityksen vaiheissa. Ja Ehkäpä voin antaa joitain esimerkkejä teille tästä, kun esimerkiksi puhutaan äh, voimavarojen käytöstä, niin äh, kestävän kehityksen tavoite yksi äh, ja kaksi voivat olla ristiriidassa keskenään, kun puhutaan yhtäältä energiantuotannosta ja toisaalta elintarviketuotannosta ja nälän torjumisesta, niin sama maa, samasta maalasta saattavat esimerkiksi biopolttoaineet ja elintarvikkeet kilpailla. Eli nämä tavoitteet voivat olla keskenään ristiriitaisia. Ja myös sosiaaliset kustannukset, kuten uudelleenjako ja vaikkapa ilman saastumisen terveysvaikutukset on myös otettava huomioon. Toinen esimerkki kaikki rahanpesu, laittomat rahavirrat, jotka voivat johtaa korkeampiin transaktiokustannuksiin ja näin vahingoittaa kokonaisuutta. Katsotaanpa näkyykö tuo minun esitykseni tuolla. Mihinkäs suuntaan sitä kannattaa katsoa? Ai tuolla, hyvä. Näin ollen meidän tulee tarkastella näitä eri elementtejä, hyvinvointi tässä ja nyt kotopuolessa ja sitten samaan aikaan muualla, eli äh, rajojen toisella puolella ja myös sitten myöhemmin. Eli tarvitaan sellaista politiikkaa, ähm, joka ottaa huomioon myös tulevaisuuden. Joku voi olla tyytyväinen siihen, että EUn kauppapolitiikassa pyritään nyt tukemaan köyhiä maita, esimerkiksi kaikkea paitsi aseita ohjelmalla ja muilla ohjelmilla, mutta kun hiilidioksidipäästöjä vähennetään kotopuolessa, usein näitä päästöjä sitten ulkoistetaan tuomalla esimerkiksi terästuotteita ulkomailta. Ja näin nämä tämä saastuminen tapahtuu muualla. Entäpä sitten EUn maataloustuet ja niiden markkinoita häiritsevä äh, ja vääristävä vaikutus elintarviketurvallisuuden nimissä. Samoin sitten nämä äh, elintarvikkeiden ruokahävikki, joka on äh, merkittävä asia. Samoin ylipäätään paljon vettä vaativa maanviljely, kuten vaikkapa kaakao, kahvi, tietyt viljelajikkeet. Samoin sitten tuodulla soijalla, tuontisoijalla on valtava ekologinen jalanjälki. Ja näin ollen myös tämä muualla kuin EU-ssa tapahtuva toiminta täytyy ottaa huomioon. Äh, nyt äh, voisin palata tähän vuoden 2012 vertaisarviointiin, joka toteutettiin tuolloin. Silloin todettiin, että Euroopan unionin tulisi yksinkertaista ja uudenaikaistaa yhteistyötä äh, vähentämällä budjettikohtia, yksinkertaistamalla kehitysyhteistyövälineitään, hyväksymismenettelyä käsittelyjä, lisäämällä johdonmukaisuutta alueellisesti ja temaattisesti, toimimalla siis tehokkaammin ja joustavammin ja ajankohtaisemmin. Ja kyllä tässä kertomuksessa nyt tässä uusimmassa vaiheessa voidaan nähdä myös hyvin paljon parannusta, on tapahtunut virtaviivaistamista, joustavoistamista, mutta myös lyhyen aikavälin prioriteetit on otettava huomioon. On nimittäin sellainen vaara, että kestävän kehityksen pitkän aikavälin tavoite, eli köyhyyden poistaminen, kärsii, kun vaan tuijotetaan näitä lyhyen aikavälin tavoitteita. Meillä on viisi toisiaan täydentävää tasoa Ensinnäkin johdonmukaisuus erityyppisen tyyppisten rahoituslähteiden välillä. Tässä mennään ihan oikeaan suuntaan ja toimitaan joustavasti virtaviivaistamalla, yksinkertaistamalla menettelytapoja kehitysrahoitusvälineet tulevat aina olemaan tärkeitä köyhyyden torjunnassa ja jotta saadaan eri rahoituslähteiden välille johdonmukaisuutta, kannattaa, ää, tulee, tähän johdonmukaisuuteen tulee todella pyrkiä ja se tulee varmasti hyödyttämään niin, että kukaan ei jää kyydistä. Ehkäpä siirryn tästä kuvasta eteenpäin. Tässä arvioidaan kestävän kehitystyksen politiikkajohdonmukaisuutta kattavasti ja päätän sitten tähän kuvan ja mielelläni kuulen sitten äh, muilta panelisteilta heidän käyttämistään välineistä ja ehdottamistaan välineistä. Kiitos paljon. Merci Madame Dolman. J'invite maintenant Madame Alva. Kiitos Dolman. Seuraavaksi Alva Finn saa puheenvuoron. Olkaa hyvä. Uh, thank you for giving Kiitoksia kovasti, että mekin saamme mahdollisuuden käyttää puheenvuoron täällä. Nimeni on Alva Finn. Olen Save the Children järjestöstä ja edustan myös eurooppalaista kansalaisjärjestöjen kattojärjestöä. Me edustamme yli 2600 kansalaisjärjestöä. Tämä järjestömme tietysti, me kuten tekin täällä parlamentissa tietysti haluamme oppia tästä uudesta lähestymistavasta ja siitä, miten se toimii, mutta aloitetaan myönteisistä asioista. Kaiken kaikkiaan mei, meihin on tehnyt ö, suuren vaikutuksen se, että NDIC-iltä olemme saaneet niin monia uusia mahdollisuuksia. Tämä liittyy muun muassa temaattisen pilariin, kansalaisyhteiskunta, kokonaisrahoitukseen ja vastaaviin. Toivottavasti nämä lukemat pysyvät ennallaan, kun neuvottelut jatkuvat. Ja selvästi on osvittaa siitä, että EU haluaa ottaa humanitaarisen aspektin paremmin huomioon. Ihmisoikeuksien valtavertaistaminen on suuri etu ja varmasti kestävän kehityksen tavoitteita on syytä vielä entisestäänkin virtaviivaista ottaa mukaan. Joustavuus on tietysti sekin tervetullutta, mutta voi olla niin, että heilori on mennyt jo liian pitkälle joustavuuden suuntaan. No, puhun siitä vähän enemmän kohta. Kun vastustetaan, me, kun ihmiset vastustavat meidän pyrintöjämme, niin se on meille suuri huolenaihe. Tämänhetkinen väline kattaa tosin useita politiikan aloja, mutta ei välttämättä meidän mielestämme kaikkia tarpeellisia – kun kehitysyhteistyövälineestä puhutaan, niin meillä on muutama huomio. Ensinnäkin periaatteita ja politiikkoja täytyy muuttaa niin, että viitataan selkeästi kestävän kehityksen tavoitteisiin, köyhyyden juurimiseen ja pitkän, pitkäaikaisiin politiikkoihin, esimerkiksi 2020 kestävän kehityksen tavoitteet, eurooppalainen konsensus, Pariisin sopimus, kaikki nämä täytyy niveltää johtotähdiksi tähän instrumenttiin. Monet ovat olleet huolissaan hallinnosta ja tilivelvollisuudesta, samoin kuin valvonnasta ja arvioinnista. Se on meidän mielestämme aika heikkoa tällä hetkellä. Tietysti se, että joustavuutta tulee koko ajan lisää, niin se lisää meidän huolenaiheitamme. Haasteitahan on koko ajan enemmän ja enemmän, ja ne ovat kohtuuttomasti ehkäpä tai kohtuuttomasti ehkä, ehkä painotetaan Euroopan etuja ja haasteita. Eli tähän tulisi kiinnittää ehkäpä huomiota myös parlamentissa. Sitten tietyt ehdot, jotka liittyvät esimerkiksi maahanmuuttoon, ne huolettavat meitä. Se on tietysti kehitysavun periaatteiden vastaista. Me emme voi hyväksyä tällaista ehdollisuutta. Toivottavasti ehdot, ehdollisuus ylipäänsä poistetaan neuvottelujen mittaan kuvasta. Meillä on muutamia muutosehdotuksia sekä asetukseen että siihen liittyviin liitteisiin. Olen jättänyt niistä kopioita tänne teille. Meillä on myös kopioita lasten oikeuksiin liittyen liittyvistä muutosehdotuksista. Niitä olemme laatineet yhdessä lasten oikeuksia käsittelevien järjestöjen kanssa. Niitäkin löytyy täältä salista. Muutosehdotuksissamme haluamme ottaa huomioon sellaisia hyödyllisiä asioita, joita on jo olemassa olevassa asetuksessa ja jo, jotka haluaisimme säilytettävän. Muutamat niistä takeista, joita haluaisimme liittyvät FSD-asetukseen. Emme halua, että sellaiset asiat katoavat tältä asetuksesta, jotka liittyvät nimenomaan sukupuolen ympäristöön, verojen välttelyyn ja niin edespäin. Ne liittyvät siis kehitysapuun, eli ei, ei pitäisi ottaa ainoastaan huomioon tavallaan bisnespuolta. Me tarvitsemme tiettyjä takeita. Äh, me tarvitsemme enemmän selkeyttä tähän 20 prosentin benchmarkiin, joka liittyy, äh, äh, siis joka liittyy kehitysyhteistyöhön ja miten tätä benchmarkin noudattamista valvotaan. Ja on selvää, että kun asetuksen artikloita luetaan, niin niiden ei pidä olla pelkästään sanoja paperilla, vaan muun muassa sosiaaliseen osallistamiseen täytyy todella antaa se 20 prosenttia. Tasa-arvokysymykset on valitettavasti jätetty lapsipuolen asemaan, esimerkiksi haavoittuvaiset ryhmät, naiset, lapset. Naiset ja lapset ovat ainutlaatuisia investointikohteita ja muutoksen tekijöitä, ja tämä täytyy ottaa huomioon. Tasa-arvo, asiat, naisten asiat ja ihmisoikeudet usein yhdistetään eri instrumentteihin vähän umpimähkäisesti. On tärkeää, että todella otetaan huomioon esimerkiksi GAP2 tavoitteet. Siellähän sanotaan, että noin 80 prosenttia toimista tulisi kohdentaa nimenomaan tasa-arvoon Nämä benchmarkit tulisi ottaa huomioon myös itse asetuksen leipätekstissä, eikä vain liitteissä. Sitten ympäristöstä ja ilmastosta tämä NDCI ei riitä. Kesälläkin havaittiin jo, mitä se tarkoittaa, kun ilmasto ja ympäristö kärsivät. On tärkeää, että kaikki Kaikissa toimissa me otamme huomioon tilanteen vakavuuden ja otetaan huomioon myös se, mitä me haluamme saavuttaa tällä välineellä. Kuten sanottu, sanottu, meistä on erittäin hyvä, että tämä temaattinen ikkuna, joka liittyy kansalaisyhteisöön, yhteisöön, on otettu huomioon, mutta mutta mielestäni sitä ei ole tähän instrumenttiin asianmukaisesti nivelletty tällä hetkellä. Ja siksi, eh, kun puhutaan eh, muun mm. muassa maantieteellisen eh, pilarin kansalaisy- kansalaisyhteiskuntaan kohdennettavista toimista, niin kyllä näyttää siltä, että aika paljon tämä alue on kutistunut. Tällä hetkellä kun ajatellaan temaattista pilaria, niin meillä on tällä hetkellä asiakirja, josta voimme nähdä konkreettisia lukuja ja vertailla niitä. Me haluaisimme, että temaattisiin pilareihin ja äh, erityisesti näihin globaaleja haasteita koskeviin äh, osa-alueisiin annettaisiin enemmän varoja. Sitten maahanmuutto. Maahanmuutto on saanut ehkä kohtuuttomasti äh, huomiota, mutta meidän kantamme on se, että EUn maahanmuutto toimien johtotähtönä täytyy olla pitkän tähtäyksen lähestymistapa ihmisoikeudet ja tulisi auttaa niitä alueita, joissa maahanmuuttopaineet ovat kovimmat. Ja kun viitataan laittoman maahanmuuton torjumiseen, sehän on tietysti EUn etujen mukaista, mutta tällaiset viittaukset pitäisi poistaa. Ja sitten tämä 10 prosentin benchmark, äh, Mielestäni sitä ei tulisi noudattaa raja- ja turvallisuustoimissa, koska äh, sitä voitaisiin käyttää väärin, väärin tarkoituksiin. Äh, täytyy vielä katsoa, mitä tuleva komissio näistä asioista ajattelee. Mutta todella äh, mielelläni keskustelen teidän kanssanne näistä asioista tänään enemmänkin. Kiitos. Merci infiniment aux deux Kiitos tuhannesti kahdelle ensimmäiselle puhujalle. Minä annan NDICI esittelijöille Eli varjoesittelijät saavat puheenvuoron. Norbert, ole hyvä. Äh, <clears throat> vielen Dank für die... Kiitoksia Kiitos näistä hyvin selkeistä kannanotoista. Mielestäni tässä esittelijöille ja koko parlamentille eh, esitettiin hyviä vaatimuksia siitä, että meidän täytyy kyllä nämä asiat esitellä hyvin selvä, selvästi. Tämä maantieteellinen ulottuvuus, kestävän kehityksen tavoitteiden asettaminen keskiöön ja joustavuus ylipäätään tarjoavat mahdollisuuden hyvälle lopputulokselle. Mielestäni mietinnössä tulisi parlamentin kantana tehdä vielä selväksi se, että köyhyyden torjunta on ehdoton painopistealue ja että meidän täytyy kunnioittaa Pariisin ilmastosopimuksen suuntaviivoja ja että meillä on paljon parannettavaa hyvän hallinnon alalla. Meidän täytyy myös kehitysmaissa vaatia vastuutahoilta parempaa vastuunkantoa, mutta tähän ne tarvitsevat toki tukea. Tämä täytyy tehdä selväksi. Pahoittelut Norbert käytännön asia sairaustapauksesta johtuen Portugalin tulkkauskoppi on suljettu, mutta jäsenet saavat edelleen puhua portugalin kielellä, mutta eivät voi sitä kuunnella. Toivottavasti kaikki pääsee asiasta jyvälle. No, minä yritän tässä nyt jatkaa saksaksi kuitenkin. Eli tosiaan hyvä hallinto, hyvä hallitustyö ja eliittien vastuunkanto kehitysmaissa vaativat parannusta ja tähän meidän täytyy kyllä tarttua ja puuttua. Lisäksi tulisi hyvin selvästi kuvailla, mikä on parlamentin rooli ja miten sitä voidaan vahvistaa. Te viittasitte maahanmuuttoon. Itsekin näen asian niin, että että maahanmuutto on tällä hetkellä kaiken muun yläpuolella kovaa paine kohdistuu jäsenvaltioihin, mutta meillä kehityspoliitikoilla on kyllä selkeä kanta. On tehtävä kaikki sen puolesta, että maahanmuutto järjestellään järkevästi. Tarvitaan pitkän aikavälin toimia, eikä niinkään lyhyen aikavälin paikkailuja. Viittasitte lasten oikeuksiin, sukupuoleen, veron kiertoon. Kaikki nämäkin kysymykset tulisi nostaa mietinnössä selkeästi esiin. Ja täytyy tehdä selväksi meidän roolimme Euroopan parlamentissa, roolimme tämän välineen puitteissa. Väline, joka tarjoaa paljon hyvää ja myönteistä, mutta on monilta osin hyvin epäselvä ja näin ollen meidän täytyy kyllä sen ääriviivoja vielä tarkentaa. Kiitos. Kiitos. Norbert. Seuraavaksi Sargentini saa puheenvuoron. Kiitos puheenjohtaja. EFSD-rahasto, Euroopan kestävän kehityksen rahasto, on siirretty tähän NDI CIhin, mutta nämä äh, turvalausekeet on tässä nyt poistettu. Tästä asiaa sivuttiin. Mm, voisitko tästä kertoa hieman lisää? Me halusimme, että tässä olisi näitä turvalausekkeita, että rahaa käytettäisiin siten, että tässä keskityttäisiin köyhyyden poistamiseen. Ja nyt minä haluaisin tietää, että miten te tulkitsette asian että tämä on kyllä tässä NDI, CIssä tämä asia, mutta hieman eri tavalla kuin oli kaavailtu. Tämä nyt on minun mielipide, mutta olisi kiva, jos tätä voisitte käsitellä. Sitten Dolman, te totesitte, että OECD teki tämän kehitysapukomitean vertaisarvioinnin ja te pyyditte, pyysitte, että komissio yhdistäisi näitä rahastoja ja olisi joustavampi. Mutta te ette nyt antaneet kantaa siitä, mitä meillä oikein on edessämme. Tässä on yhdistetty rahastoja, tässä on joustavuutta, mutta minulla on epäilys siitä, kenelle tästä joustavuudesta oikein onkaan hyötyä. Mutta minä haluaisin tietää, miksi te olette vedonneet kaksi vuotta sitten tähän rahastojen yhdistämiseen ja joustavuuteen. Kiitos. Merci, Judith. Kiitos, Judith. Seuraavaksi Lola Sanchez. Hän ei ole täällä. Niin, koraa. Schaffhauser. Pas toujours, malheureusement. Voilà, pas, pas encore. No minä en sentään ole poissa. Kiitos puheenjohtaja joudun tässä hieman nyt äkkiseltään tähän tilanteeseen. Muutamia pohdintoja, joita mielelläni jakaisin kanssanne. Ensinnäkin Afrikan tukeminen. Se on lähi naapuruusalueellamme. Miljardi ihmistä aivan lähitulevaisuudessa. Ja kykenemättömyys löytää työpaikkoja, löytää mitään tekemistä näissä maissa. Ja tilanne vaatii omasta näkemyksestäni talouden sääntelyä ja tietynlaista protektionismia. Se pätee meillä, mutta se pätee varsinkin heillä. Jos katsoo maidemme kehityksen historiaa, niin kohtaamme aina tämän saman mallin tässä suojellaan, kehitytään ja hiljalleen avataan rajat. Se on ensimmäinen pohdintani. Toinen ajatus, joka meillä nousi esiin, koskee varoja. Antakaamme itsellemme oikeat välineet, oikeat taloudelliset välineet, että me pystymme todellakin auttamaan kehitystä. En usko, että tilanne on nyt näin 2012-2008. Niin silloin tasolla on painettu rahaa kaksi 106 2600 miljardia erinäisiin tarkoituksiin. Ja sitten toisaalta me emme pysty näitä varoja vapauttamaan Etelä-Euroopan maille, jossa olisi investoitava siihen, että voidaan luoda uusia, uutta vaurautta. Ei ainoastaan talouskurin tulisi panostaa, mutta tämä koskee varsinkin myös Afrikkaa. Kolmas pohdintoni liittyy tähän täytäntöön pano käytäntöön. Se pätee Euroopan maissa kuin Afrikan maita. Yhteisvaluutta rikastuttaa rikkaita, köyhdyttää köyhiä pitäisi olla kehitysrahasto, josta varattaisiin varoja sitten tähän kehitykseen. Se koskee Etelä-Euroopan maita. Mutta Afrikan suhteen me emme leiki maiden kanssa, vaan me leikimme näiden kansalaisjärjestöjen kanssa, jotka eivät koskaan tule olemaan merkittäviä tekijöitä kehityksessä. Joten meidän tulee miettiä tätä tapaa, jolla me tämän kehitysyhteistyön järjestämme. Kiitos, Schaffhauser. Seuraavaksi MEPit saavat puheenvuoron Lösing ensimmäisenä. Ja, Kiitoksia. Lähden tässä nyt siitä, että monet tavoitteet, tavoitteemme sovitaan ja määritellään yhdessä konsensuksella. Nythän tässä puhutaan tietystä rahoitusulottuvuudesta ja siksi puhuisinkin juuri nyt siitä. Mielestäni olisi hyvä, jos meidän onnistuisi mm, saada tähän hiukan enemmän konkretiaa. Äh, kun puhutaan äh, EU-ulkopolitiikasta, niin äh, mantrana on tällä hetkellä joustavuus. Yksi kehitysvaliokunnan kollegakin tähän äsken jo viittasi. Ja mielestäni meidän olisi tärkeää keskustella siitä, että mitä tällä joustavuudella, tällä mantralla oikein ymmärretään ja mikä vaikutus sillä saattaa käytännössä olla. Olen siis ulkoasianvaliokunnan jäsen ja tarkastelen asiaa tämän valiokunnan kannalta. Ja sen kannalta, että yksittäiset ulkopolitiikan välineet on nyt sulautettu yhteen ja myös poliittiset tavoitteet ikään kuin sulautettu yhteen. Ajattelen tässä nyt vaikkapa turvallisuutta, kehitystä ja puolustusta. Kaikki nämä politiikan alat yhteen sulautettuna. Ja SETn kollegakin viittasi jo maahanmuuttopolitiikkaan Pohdin tässä, kuinka järkevää kestävälle kehityspolitiikalle on maahanmuuton torjunta. Kysehän on itse asiassa torjunnasta, ei niinkään maahanmuuton järjestelmällisestä hoitamisesta. Jos näitä yksittäisiä välineitä tarkastellaan, voidaan nähdä, että yhä enemmän rahaa, joka on oikeastaan tarkoitettu kehitykseen tai hyvään hallintoon, kuten esimerkiksi rauha- ja vakauden välineen kautta, voidaan käytännössä ohjatakin rajavalvontaan, toimii yhteistyössä Afrikan maiden kanssa, jotka käytännössä pääasiassa pyrkivät maahanmuuton torjuntaan, nämä toimet siis. Ja näin ollen kysyisinkin, että kuinka näissä NDIC-puitteissa kehitysyhteistyö on kestävällä pohjalla. Ja mitä mieltä te panelistit olette siitä, että turvallisuuspolitiikka, maahanmuuton torjunta siis ja sen öö, öö, ottaminen tähän kokonaisuuteen luo enemmän rauhaa ja ja kestävää kehitystä vai luoko? Ja tietenkin sitten myös se, että minkälaista dynamiikkaa tämä eri politiikan alojen yhteen sulauttaminen oikein tekee, kun tässä nyt puhutaan koko ajan tästä joustavuudesta. Euh, kiitos. Kiitos. Pyydän, että noudatetaan tätä annettua puheaikaa. Seuraavaksi Heidi Hautala. Thank you very much, uh, Chair. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Kyllä meillä on syytä huoleen. Tällä harjoittajalla on tietysti omat ansionsa. Esimerkiksi joustavuus oikein käytettynä voisi olla hyvä asia. Myöskin nämä temaattiset ja maantieteelliset ohjelmat tulisi tuoda lähemmäksi toisiaan. Se on hyvä asia. Mutta nyt täytyy kyllä pohtia, etteikö tässä nyt lapsi mene pesuveden mukana. Sargentinille ja Lösingelle ja muille voin sanoa, että köyhyyden poistaminen ei enää olekaan toimiemme keskiössä. Ja sitä on mahdotonta puolustaa. Ja mitenköhän me nyt saisimme sen takaisin keskiöön? Muutamia kysymyksiä tähän vakaus- ja rauhan välineeseen, joka on sekin otettu mukaan. Yllättävää nähdä, että näin monet tavoitteet ja erityistoimet jotka kuuluvat tähän välineeseen, eivät enää kuulu yhteiseen välineeseen. No, sanotaan nyt näin, että lähes 22 toimintalinjaa on poistettu. Ja haluaisin tietää, mitä asiantuntijamme ovat mieltä tästä asiasta, mikä tämän välineen tavoitteen tulisi olla, tämä väline, joka myötä vaikuttaa vakauteen ja rauhaan. Ja miksi on niin, että tässä keskitytään sotilaallisten valmiuksien rakentamiseen. Minusta tämä on yllättävää, kun otetaan huomioon se, että tällä hetkellä meillä on uusi rauhan fasiliteetin ehdotus. Se on nyt neuvostossa käsittelyn alla, eli mikä tämän tavoite teidän mielestänne on? Ja me olemme kuulleet aika monia hienoja periaatteita OECDstä siitä, miten kestävän kehityksen tavoitteita voitaisiin todella toteuttaa, mutta näettekö te siihen liittyviä elementtejä tässä välineessä? Ja toistan Sargentinin äh, kysymyksen. Mikä teidän näkemyksenne on tästä välineestä? Miten se soveltuu niihin periaatteisiin, joita te edistätte? Merci. Äh, Kiitoksia. Linda McEwen. Thank you, Charles. Kiitos, Charles. Milloin kysymyksiä, mutta ne ovat enemmänkin komissiolle ulkosuudenhallinnolle kuin vieras puhujille. Me tiedän, että täällä komissiokin saa puheenvuoron. Ensimmäinen asia. Olen hyvinkin pitkälle yhtä mieltä Concordin edustajan kanssa, että tässä ei puhuta kestävän kehityksen tavoitteista – naisten oikeuksista ja näistä kansainvälisistä sopimuksista, joiden mukaan kehitysyhteistyömme tulisi tehdä hartavoimittöitä köyhyyden poistamiseksi. Joten voitaisinko tätä ulottuvuutta vahvistaa tässä ehdotuksessa? Sitten naisten oikeudet. Nyt on eurooppalainen tyttöjen viikko. Ja komission jäsen sanoi, että hän on feministisin komission jäsen, joka on koskaan ollut. Joten voitaisiinko tätä sukupuoliulottuvuutta vahvistaa, kuten näissä muissa kehitystä sivuavissa asiakirjoissa on tehty? Ilmastonmuutoksesta IPCC kertomus julkaistiin eilen ja tästä kertomuksesta kävi selkeästi ilmi, että enemmän on tehtävä. Ja olin sitä mieltä, että tässä olisi todellakin tämän asian tiimolta tehtävä enemmän. Ja minulla on kysymys nyt OECDlle ja myös komissiolle. On helppo todeta ulkosuhdehallinnolle, että ulkosuhdepolitiikan suhteen, että tässä tarvitaan johdonmukaisuutta. Mutta kiinnitänkö tässä huomiota rikkaiden maiden johdonmukaisuuteen? Joten vuosia sitten lobbattiin vahvasti sen puolesta, että ei turpeen ei pitäisi rahoittaa hiilivoimaloita kehittyvissä maissa, koska se saastuttaa, mutta Euroopassa edelleen kyllä subventoidaan fossiilisia polttoaineita. Joten mikäli me emme voi olla johdonmukaisia ja uskottavia, nyt sivuan tätä uskottavuusteemaa maailman pelikentillä, niin se oli Tuli viemään meitä kovinkaan pitkälle. On tärkeää, että meidän sisäinen politiikka on linjassa tämän ulkopolitiikan kanssa. Olisi hyvä, että ulkosuhdehallinto kertoo meille, kertoo neuvostolle, että kun nyt neuvotellaan tämä päästö, uudet autopäästösääntelyt, niin olisi hyvä, että tässä meidän sisä, meidän oma pesä on puhdas ennen kuin lähdemme saarnamaan muille Euroopan ulkopuolelle. Sitten komissiolle. Sitten nämä rahat CSOille. Minä tulin keskustelemaan järjestöjen kanssa huomenna ja varmasti tulen tästä CSO-asiasta kysymään. Tässä ollaan kautta linjan vähentämässä näitä varoja. Mutta sitten maantieteellisiltä linjauksilta saatettaisiin saada lisävaroja tähän. Kansalaisjärjestöt ovat huolissaan, joten jos tätä CSO-asiaa e voitaisiin komission toimesta selventää. Jyrits Argentiini puhui tästä Euroopan kestävän kehityksen rahastosta ja FSDstä. Tässä ollaan vasta aloittamassa tämän rahaston varojen käyttöä, ja nyt se integroidaan tähän NDICIhin. Tässä näitä välineitä yhdistetään paljon. Mitä te haluatte muuttaa siinä, miten verrattuna siihen, mitä nykyään tehdään. Kehityspankki ja EIP tietysti ajaa näitä muutoksia, mutta mitä te haluatte muuttaa tämän investointikokonaisuuden kanssa? Minä olin Gaanassa viime viikolla ja he haluavat siirtyä pois kehitysavusta, he haluavat enemmänkin investointeja, työpaikan luomista. Mutta miten tämä tulee toimimaan tulevaisuudessa? Olisi kiva tietää, miten tämä käytännössä tulee toimimaan. Kiitos, Linda. Seuraavaksi kollega Preda saa puheenvuoron yhteisesittelijä tästä aiheesta. Kiitoksia kovasti. Niin haluaisin ensinnäkin esittää huomion Afrikan tärkeydestä. Sitähän on täällä korostettu. Ja haluaisin myös korostaa, kuinka tärkeää on toteuttaa johdonmukaista politiikkaa, äh, siis Afrikka-politiikkaa. Ja tässä yhteydessä kaikki lienemme yhtä mieltä siitä, että, miten tämä nyt sanoisin, siitä, kuinka tärkeänä Afrikkaa pitää pitää, mutta ei se tarkoita sitä, että tulisi uhrata osa naapuruuspolitiikasta, joka koskee Afrikan pohjoisosan maita. Sanon näin, koska meillä on jonkinlainen taipumus muuttaa eteläiset naapurimme tavallaan Afrikan uusiksi tulokkaiksi, ja me haluamme jollain tavalla muuttaa tätä maantieteellistäkin tilannetta. Mielestäni tämä on väärä lähestymistapa, että me tavallaan unohdamme tämän naapuruuspolitiikan. Ja kun Afrikasta puhutaan, niin ei pidä myöskään unohtaa sitä, että myös Tyynemeren ja Karibian maat ovat tärkeitä kumppaneitamme, ei ainoastaan Afrikan maat. On tärkeää, että koko AKT-politiikka nähdään kokonaisuutena ja annetaan paitsi, että painotetaan sitä, mitä Afrikassa tapahtuu, niin ei myöskään unohdeta Karibian ja Tyynenmeren maita. Täytyy vähän kirkastaa mielessään tätä maantiedettä näkemystä maantieteestä, koska uusi ehdotus on vähän niin kuin mullistanut tätä näkemystä. Kiitos. Seuraavaksi puheenvuoron saa Mirja Vähköperä. Kiitoksia puheenjohtaja. On äärimmäisen tärkeää, että Euroopan unionissa kehitysyhteistyövaroja lisätään e, muun muassa Afrikan, Afrikkaan köyhyyden poistamiseen ja erilaisten olosuhteiden tasaamiseen ja, ja tuota, myöskin, myöskin siihen kauppakumppanuuteen ja kumppanuuteen ylipäätänsä, niin olen tarttunut erittäin, erittäin kiitollisuudella. Mutta haluaisin korostaa, että voidaanko Euroopan unionissa näiden kehitysrahoituksen antamisen ja koordinoinnin koordinoinnin äh, yhtenä elementtinä olla entistä tiiviimmin se, että kansainväliset ihmisoikeuslainsäädännön äh, mukaiset velvoitteet olisivat lähtökohtana sille, että, että kehitysapua ja kehitysyhteistyötä voidaan ja halutaan ja pystytään tekemään. Eli korostaisin ihmisoikeusasioita tämän, tämän, tämän kehitysyhteistyörahoituksen rahoituksen, ää, äh, antamisen ja, ja tukemisen puitteissa. Toiseksi haluan nostaa esille sen, että, että me monet ja kaikki Euroopan jäsenmaat teemme myöskin kansallista, kansallista kehitysrahoitusta ja yhteistyötä köyhempien maiden, maiden kanssa, kolmansien maiden kanssa, niin, niin minkälaista koordinaatiota tässä jäsenmaiden omien varojen suhteen tehdään? tehdään ja, ja tätä päällekkäisyyttä myöskin poistetaan niin, että kun me EU-pöydästä annamme, annamme kehitysyhteistyövaroja vaikka nyt Afrikkaan, niin, niin myöskin kaikki me jäsenmaatkin olemme joillakin muillakin omilla, omilla kanavillamme siinä mukana, niin minkälaista, minkälaista koordinointia tässä, tässä tehdään, tehdään jäsenmaiden rahoituksen ja EU-rahoituksen puitteissa. Kiitos. Merci. Dernière intervenante, Madame Spinelli. Kiitos viimeinen puhuja Spinelli. Grazie, presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Minä lausunnon laatijana Libe-valiokunnalle haluaisin ilmaista olevani samaa mieltä äh, Concordin edustajan kanssa o, monistakin asioista. Luonnollisesti on välttämätöntä ottaa huomioon kansalaisjärjestöt ja kansalaisyhteiskunta puheenvuorokumppanina. Se on aivan olennaista, oleellista. Ja pitkän tähtäyksen politiikassa tämä on erityisen tärkeää. On myöskin äärimmäisen olennaista, että omistetaan riittävästi toimia ja rahaa köyhyyden torjumiseen ja ilmastonmuutoksen vaikutusten lieventämiseen. Ja tässä olisikin pari kysymystä, jotka liittyvät joustavuuteen. Haluaisin välttää sellaisen tilanteen, että ei vastattaisi maiden, haavoittuvasten maiden kiireellisimpiin tarpeisiin. Ajattelen Saharan eteläpuolisia maita ja muita vastaavia, joissa saattaa olla kiireellisiä katastrofeja, avunkohteita. Eli meidän täytyy ulkopolitiikassamme muistaa myös tällaiset tilanteet. Tavoitteena tulisi olla se, että kehitetään paitsi EUn strategisia tavoitteita tai strategisiin valintoihin liittyviä asioita, myös otetaan muut, muu, huomioon muut hätätilanteet. Tietysti ehdollisuudet ovat myöskin sellainen asia, johon on syytä kiinnittää huomiota. Ja mikä on sitten Euroopan parlamentin rooli tässä komission ehdotuksessa? Siinähän puhutaan mahdollisuudesta informoida Euroopan parlamenttia, kun tehdään päätöksiä erityisesti kiireellisissä tilanteissa ja kiireellisen avun tilanteissa. Mielestäni olisi hyvä asia, jos löytäisimme keinon antaa parlamentille jonkinlaisen valvontaroolin, eli jonkinlaisen vuotuisen, säännöllisen vuosittaisen valvon, kautta tehtävän ja roolin. Ja sitten vielä yksi asia. Olen sitä mieltä, että on tärkeää tasapainottaa paremmin temaattista ja maantieteellistä pilaria niistä syistä, jotka täällä on jo mainittu monta kertaa. Ensimmäinen on tietysti riippumainen toisen osalta tehdyistä valinnoista. Kiitoksia. <clears throat> Merci, Madame Spinelli. Le... Kiitos, Spinelli. Tämä Euroopan parlamentin rooli, johon viittasitte, on erittäin tärkeä, mutta ainoastaan meidän tulee sitä puolustaa. Kukaan ei tee tätä meidän puolestaan ja olemme kyllä y- yhteisesittelijöiden kesken tästä hyvin tietoisia. Viimeisen puheenvuoron saa kollega Scholz puolitoista minuuttia. Pyydän, muuten ne vieraspuhujat eivät saa vastausaikaa. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Ehkäpä lisään tähän keskusteluun vielä pari ajatusta. Pääaiheet äh, joustavuus, joustavoittaminen ja sitten tämä valtavirtaistamisen metodi, Jos ollaan ihan rehellisiä, Ihan niin kuin Vieramerova Finn tässä totesi, niin YK on kestävän kehityksen tavoitteet ovat tämä keskeinen tavoite. Ja meidän täytyy pohtia, että miten niihin päästään, miten kokonaisvälinettä voidaan käyttää, jos välineen sisällä ei ole tasapainoa tai tietoa siitä, miten rahaa voidaan siirtää myös välineen sisällä. 1,3 prosenttia on siis parlamentin kanta. Meidän kattomme siis ja, ja toivomme, että neuvotteluissa neuvoston kanssa tähän päästään, mutta mutta mitenkä sen alapuolella saadaan aikaan sellainen kokonaisuus, jossa valtavirtaistaminen on pääaihe. Meillä on vielä 12 vuotta aikaa 2030 agendan toteuttamiseen. Sen tavoitteet ovat aivan täysin kirkkaat meille kaikille. Nyt meidän täytyy muuttaa talouden rakenteita – kun on äh, kestävää, kestävää kehitystä saatava aikaan jokaisessa maissa. Mitenkä Afrikassa 2,5 miljardia ihmistä vuonna 2050 pystyvät huolehtimaan itsestään ja, ja kehittymään. Muuten tämä on vain aina pisara meressä siellä täällä. Toinen seikka. Euroopan parlamentilla on oltava valvonta vastuu näiden äh, varojen käytöstä. AFET, DV ja myös INTA-valiokunta yhteistyössä. Eli meidän täytyy kyetä tekemään korjauksia, jos äh, äh, varojen ohjaaminen ei toimi ja siksi minä kyllä tässä puuttuisin delegoituihin säädöksiin ja huolehtisin siitä, että parlamentti pitää kyllä neuvotteluohjaukset käsissään. Kiitos. Kiitos Helmut. Lopuksi muut toimielimet saavat puheenvuoron kolme minuuttia per puhuja. Felix Fernandez Sol, kehitysyhteistyöpolitiikan pääjohtaja DEFCO-pääosastolta. Kiitoksia. Aika haastavaa reagoida siihen, mitä on sanottu ja etenkin vastata kysymyksiin kolmessa minuutissa. No ensinnäkin haluan kiittää teitä siitä, että järjestitte tämän kuulemistilaisuuden. Tämä on juuri sellainen keskustelu, jota tarvitaan. On hyvä, että AFET ja DV-kollegat istuvat täällä yhdessä samoin kuin eh, mekin eri DG-iden edustajat istuvat yhteisen pöydän ääreen ja pohtivat, mitä me globaalisti teemme. Tällä tavalla voimme koordinoida toimiamme. Ja on erinomainen ajatus järjestää nämä kaksi paneelia, koska niissäkin keskustellaan samoista asioista kuin mistä mekin keskustelemme. Miten pysymme globaalina toimijana, miten pidämme yllä EUn globaalia vaikutusvaltaa samalla kun pidämme kiinni arvoistamme ja kun puolustamme arvojamme, jotka liittyvät vaikkapa globalisaatioon ja niin edespäin, niin minkälaisia arvoja haluamme maailmalle välittää. Kun NDICI-uudistusta tehdään, niin tämä keskustelu on erittäin ka- kaivattua. Jotkut asiantuntijat sanovat, että vastaus löytyy agendasta 2030, mutta eihän 2030 agenda enää ole mikään kevyt agenda. Se kattaa nyt 15 jäsenvaltiota. keskustele Saksassa, Suomessa, Madridissa, Pariisissa, Haagissa. Kaikissa maissa keskustellaan kansallisista poliitikoista ja niiden yhteydestä agendaan 2030. Suuria haasteita on kaikilla mailla. Ja kun ajatellaan, mitä vaikkapa Balkanilla tai latinalaisessa Amerikassa tapahtuu, niin voidaan huomata, että tämä on todellakin globaali agenda. Ja EU on sitä puolustanut kovasti myös teidän yhteistyöllänne. Ja meidän, me haluamme mahdollisimman pitkälle puolustaa Agenda 2030 toimintamme perustana. Ja nythän me teemme myös yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa ja YKonkin kanssa, jotta voisimme tuupata yhteistä ohjelmaa eteenpäin ja voisimme tuuppia YKtakin ottamaan käyttöön 2030 agendan kumppanimaissa. Meillä on kaikenlaisia indikaattoreita ja politiikkoja. Ja tämä on, erin, on, on erinomainen on erittäin hyvä ottaa huomioon myös tämä niin kutsuttu PCSD-toimintamalli. Ja olenkin yhtä mieltä asiantuntijoiden ja Lindran kanssa siitä, että tässä on kyse myös sisäistä hallinnosta. Meillä on paneeli Hoibuhin kanssa ensi viikolla, joka liittyy poli- politiikan koordinaation ja kehittämiseen, on erittäin tärkeää, että otamme haasteen vastaan, jonka Linda antoi, eli meidän täytyy keskustella neuvoston kanssa ja meidän täytyy myös jäsenvaltioissa keskustella sisäisestä politiikan koherent koherenttiudesta. Eihän se riitä, että me täältä komissiosta huutelemme ja peräänkuulutamme politiikan koherenttiutta, vaan kaikkien täytyy myös itse toimintalinjojen koherenttiutta sisäistä sellaista pohtia ja käsitellä. Ja tämä 2030 on se agenda, jota täytyy viedä eteenpäin. Ja Kolmanneksi haluaisin kiittää asiantuntijoita, jotka mielestäni mustakseni sanoivat, että komission NDSI-ehdotus sisältää tiettyjä ongelmia, mutta me voimme sitä työstää, koska se sisältää myös sellaisia elementtejä, jotka ovat erittäin myönteisiä. Ne liittyvät siihen, että meidän täytyy tarkastella asioita globaalilta, globaalilta kantilta, sitä miten me toimimme ja miten me ajamme ulkopolitiikkaa, kehityspolitiikkaa, maahanmuuttopolitiikkaa, naapuruuspolitiikkaa, sukupuolipolitiikkaa, ihmisoikeuspolitiikkaa, kaikkea tätä. Kaikkea tätä täytyy tarkastella yhdessä koherentisti holistisesti. Joku sanoi, että 2030 agendassa ilmastonmuutos, ihmisoikeudet, sukupuoliulottuvuudet, niitä voitaisiin korostaa vielä enemmän. Nämä ovat ihan päteviä kommentteja. Tähänkin voimme kiinnittää huomiota. Ja olisi hyvä jo tietää, ovatko jäsen, asiantuntijat tietoisia sellaisista jäsenvaltioista, jotka ovat todellakin ottaneet käyttöön tämän 85 vuoden e, tasa arvo toimintasuunnitelman tai ovatko ottaneet huomioon ilmastonmuutostavoitetta tai ihmisoikeustavoitetta, tavoitetta tai mitä tahansa muuta tavoitetta lainsäädännössä. Meidän kaikkien tulee olla tietoisia poliittisista tavoitteistamme ja tietäkää ja ymmärtäkää, että komissio kyllä pitää kiinni poliittisista sitoumuksistaan viedä eteenpäin agendaa 2030, mutta en ole kuullut vielä yhdestäkään jäsenvaltiosta, joka olisi ottanut nämä tavoitteet mukaan lainsäädäntöön, sitovaan lainsäädäntöön. Ja sitten vielä pari muuta juttua, jotka tulivat tässä mieleen EFSDstä. No EFSD, tai uusi sellainen, on asia, jota INDC hallinnoi. No minä en itse nyt muista tämänhetkistä EFSDtä, mutta tuleva sellainen äh, äh, tulee olemaan 92 prosenttisesti äh, tilivelvollinen. En nyt ihan muista kaikkia kysymyksiä, joita minulle esitettiin, mutta EFSD kattavat nyt tai koskevat kaikki säännöt. Ilmastonmuutos, tehokkuus, tasa-arvo, tavoitteet, niitä ei ollut aiemmin EFSDssä. Nyt ne ovat, koska täytyy noudattaa samoja sääntöjä. Ja toinen kommentti onkin seuraava. Toisin kuin tän, tänä päivänä, niin mikä tahansa EFSD tai ulkoinen äh, lainanantomandaatti, äh, olipa se mistä tahansa, niin rahoitushan ei äh, aluksi tule mistään äh, mistä tahansa, vaan nimenomaan maantieteellisistä äh, tarpeista. Me yksilöimme prioriteetteja maantieteellisesti, ja tässä on selkeä asennemuutos näkyvissä, kun puhutaan rahoitusvälineistä. Ja sitten mm, turvallisuudesta ja maahanmuutosta, siitä seuraava kysymys. Kun me sanomme, että, että, että emme voi puuttua maahanmuuttoon Euroopan etujen mukaisesti. Voimme toimia tietysti vaikkapa Venezuelassa tai Perussa tai Keniassa tai jossain, mutta emme Marokossa tai Libyassa, koska vaikka Marokko ja Libya ovat tavallaan meidän etupiiriajattelussamme, eh, mutta muut eivät ole. Eli tähän haluaisin vähän eh, selvitystä. Eh, te itse olette olleet paikalla, olette nähneet, mitä komissio tekee EUn Trust-rahaston parissa ja olette olleet aika tyytyväisiä siihen, mitä me teemme joten tulemme tätä hyvää työtä tekemään jatkossakin. Ja sitten ihan lopuksi vielä tästä maantieteellisestä ja temaattisesta. Kyllä, me olemme tehneet valinnan niin, että me korostamme enemmän tätä maantieteellistä, koska siellä meillä on enemmän vipuvoimaa, vaikutusvaltaa ja paremmat tulokset. Ja tämä auttaa meitä myös koordinoimaan paremmin jäsenvaltioiden kanssa, toteuttamaan 2030-agendaa ja auttaa meitä myös kuulemaan paremmin kumppanuusmaita se, että temaattinen puoli kuuntelisi paremmin kumppanimaita, ei pidä paikkaansa. Se kuuntelee paremmin EUn prioriteetteja. No, nyt puhuin vähän liian pitkään. Olen valmis, mutta haluaisin, että Mirjam Ferrand ja Hilda ja muut voisivat myös vastata komissiolle esitettyihin muihin kysymyksiin. Kiitos. Minun tulee nyt valitettavasti olla antamatta puheenvuoroa Felix Son kollegoja, koska meillä on tänään panelistit, joille on myös annettava vastauspuheenvuoro, joten nyt ulkosuudenhallinto saa puheenvuoron. Olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja, yritän puhua lyhyesti. No ihan ensin äh, suuret kiitokset äh, molemmista esityksistä. Olivat todella mielenkiintoisia alustuksia ja myös rohkaisevia, kun tässä mm, korostettiin äh, politiikkajohdonmukaisuutta ja ylipäätään se, kun se tukee kestävää kehitystä NDICI-puitteissa – kun puhutaan äh, politiikan johdonmukaisuudesta, mm, tiedän, että EUn äh, kauppapolitiikka, maatalouspolitiikka, ää, ähm, mahdollinen ää, äh, yhteenpeli näiden ja muiden politiikan alojen välillä ovat tärkeä asia ja korkea edustaja Mogherini on hänkin todennut, että kun puhutaan maahanmuutosta ja turvallisuudesta, pelkona on, että nämä politiikan alat saattavat viedä varoja, rahoitusta kehityspolitiikalta tai siirtää huomion siitä pois, niin itse asiassa on päinvastoin tuemme vaikkapa Keviittä, Sahelis, Sahelia, teemme paljon työtä Afrikassa. Eli se, mikä nähdään turvallisuus- tai maahanmuuttoagendana usein, niin itse asiassa pyrkiikin puuttumaan juurisyihin, epävakauden juurisyihin ja maahanmuuton juurisyihin ja näin tukee itse asiassa eh, kehittymistä, kehitystä. Eli tämä tulisi pikemminkin nähdä myönteisenä kuin kielteisenä asiana. Toiseksi on ollut huolta siitä, että kiinnitettäisiin äh, huomio pikemminkin lyhyen aikavälin tavoitteisiin kuin pitkän aikavälin. Muistuttaisin, että NDICI ohjelman rahoituksesta 75 prosenttia menee alueellisiin ohjelmiin, eli pitkän aikavälin huolten ratkaisemiseen kumppanimaissamme. Myös välineen temaattinen ulottuvuus on pitkän aikavälin ulottuvuus. Ylipäätään toimemme perustuvat sen varmistamiseen, että pitkän aikavälin toiminta saa tukea Toki meidän täytyy voida myös vastata nopeasti ja joustavasti, jos uusia hätätilanteita syntyy. Ja tämä tietenkin on hyvä asia, kun voimme kansainvälisellä näyttämällä toimia nopeastikin tarvittaessa. Minua myös rohkaisivat huomiot, jotka liittyivät siihen, miten EUn ja jäsenvaltioiden toimet kentällä saadaan yhdistettyä. Meillä on tällä hetkellä 60 maassa yhteisohjelmia ja olemme siirtymässä kohti yhteistä täytäntöönpanoa. Tämä on hyvin rohkaisevaa kaikki. Viimeinen seikka sitten vielä, se liittyy tähän viittaukseen tarve Euroopan parlamentin olla ajan tasalla ja voida valvoa tätä uutta välinettä ja sen valmistelua. Mielestämme keskustelun tulisi olla hyvin jatkuvaa, pikemminkin poliittisen syklin mukaista kuin hallinnollisen syklin mukaista ja olemme todella valmiit Euroopan parlamentin kanssa tästä keskustelemaan. Tämähän on parlamentin sydäntä lähellä. Viimeinen huomio ehkä vielä Ähm, kun puhutaan, että puuttuu tiettyjä poliittisia tavoitteita uusissa välineissä, niin äh, välinehän äh, äh, usein nähdään vain rahoitusvälineenä, poliittiset linjaukset tehdään ihan muualla, mutta ehkä tätäkin voidaan muuttaa. Ainut vastalauseeni tähän olisi se, ettei saa syntyä liikaa erityissä huolenaiheita, erityistavoitteita. Muuten voi käydä niin, että tavoite tai väline joutuu näiden tavoitteiden tiukkaan verkkoon ja siitä puuttuu täysin joustavuus. Kiitos. Ah, monsieur Hans Janssen. Kiitos puheenvuoron saa Hans Janssen. Hän on alueiden komitean esittelijä NDICI asiassa. Olkaa hyvä. Dank u wel voor de gelegenheid. Puheenjohtaja, kiitokset tilaisuudesta tulla puhumaan Euroopan parlamenttiin. Minä olen Ostervaikin pormestari, edustan täällä siis alueiden komiteaa. Ostervaik on lähellä Eindhovenia Alankomaissa. Mukavaa, että sain tulla puhumaan tästä tärkeästä komission ehdotuksesta. Eh, tämä ehdotus, eh, joka eh, kattaa koko maailman, tietenkin Euroopan unioni tässä todella painiskelee näiden tärkeiden asioiden parissa. Haasteet ovat valtavia, ilmastonmuutos, kaupungistuminen, maahanmuutto, näitähän on koko joukko. Olemme hyvin tyytyväisiä siihen, että ehdotuksen maantieteellisessä ja kokonaisvaltaisessa Mm, pilarissa otetaan hyvin huomioon nämä alueiden ja paikallistason rooli. Hyvä niin, mutta on tässä huolenaiheitakin. Ensinnäkin tässä ei ole enää paikallisia alueviranomaisille korvamerkittyjä varoja, eli suoran rahoituksen mahdollisuus on hävinnyt tästä ehdotuksesta. Sitä ei enää ole olemassakaan. Ja toivoisin, että oikeastaan kuulevani syyn tälle Äh, onko syy se, että raha ei kerta kaikkiaan ole? Jos näin on, niin äh, ajatellaan niitä hyvin korkeita vaatimuksia, joita liittyy yhteisrahoitukseen, niin tämä on kyllä merkittävä aihe. Äh, tämä liittyy siihen, että mitenkä suuri järjestön tai luokkaa kunnan täytyy olla voidakseen ylipäätään osallistua. Ei suuri aina ole välttämättä kaunista ollekaan. Jos se viranomaistaso on pieni, niin se on yleensä huomattavasti lähempänä kansalaisia. Ja kansalaisethan tässä nyt ovat kuitenkin tämän asian ytimessä myös kun puhutaan joustavuudesta. Tutkimukset ovat osoittaneet, että noin 65 prosenttia kestävän kehityksen tavoitteista aloitteista toteutuvat paikallisviranomaisten toimesta lähellä ihmisiä. Ja minä vetoaisinkin, että onpa kyse sitten naapuruuspolitiikasta, liittymispolitiikasta tai kehityspolitiikasta, niin meidän sääntöjemme täytyy tarjota toimintatilaa paikallistasolle. Se on äh, äärimmäisen tärkeä asia saavuttaa myös tässä 2030 agendassa. Ja minä todella toivon, että ehdotuksissa myös painotetaan tätä paikallistason suurta merkitystä. Kiitos paljon. Merci. Je donne maintenant la parole à madame. Kiitos. Nadin Krisostan saa puheenvuoron. Hän puhuu YK nimissä. very... Kiitos paljon puheenjohtaja. Kiitos paljon, että pääsen puhumaan täällä YK puolesta täällä Brysselissä. Me kävimme läpi nämä, tämän, nämä luonnokset ja meillä on tässä kommentteja ja suosituksia. Kuten aiemmat puheet ovat täällä puhuneet, niin olisi hyvä, että suositellaan myös äh, sitä, että kiinnitetään huomiota ja vahvistetaan kestävän kehityksen tavoitteiden roolia kautta linjan asetuksessa – on tärkeää, että tässä ketään ei jätetä jälkeen, että tämä periaate on mukana 2030 tavoitteissa. Lisäksi me suosittelisimme, että kaikkien haavoittuvaisimmassa asemassa olevat väestöt, missä tahansa nämä asuvat, niin nämä huomioitaisiin kautta linjan NDICissä. Ja mitä tulee näihin maantieteellisiin ja temaattisiin ohjelmiin, niin olemme huomanneet, että 75 prosenttia nykyisistä varoista on nimenomaan maantieteellisten pilarien alla ja 8 prosenttia varoista on näiden temaattisten pilarien alla. Se huoli, joka meillä on tähän aiheeseen liittyen, on, että tässä vaiheessa ei ole mitään takia siitä, että ne sektorit, joihin puututaan näiden temaattisten ohjelmien kautta, terveys, koulutus, osaaminen ja valmiuksien parantaminen, tiedon parantaminen, niin niitä nimenomaan viedään eteenpäin maantieteellisen pilarin kautta EU-valtuuskuntien avulla. Odotamme innolla yhteistyötä kumppanien kanssa, että voimme varmistaa sen, että näin todellakin on NDICI-asetuksessa mitä tulee 20 prosentin viitearvoa liittyen sosiaalisen inkluusioon, osallistamiseen ja inhimillisen kehitykseen, niin tämä on melko laaja-alainen kuin tämä 20 prosenttia korvan merkintä, joka nyt on tässä NDICissä. Siksi haluaisimmekin, että 20 prosenttia varoista olisi varattu perus sosiaalipalveluihin ja lisäksi olisi jonkinnäköiset selkeät keinot mitata näitä viitearvoja ja niiden saavuttamista. Lisäksi olisi tärkeää, että ihmiselle kehitykselle ja sosiaaliselle osallistamiselle annetaan selkeät määritelmät siten, että tässä viitataan selkeästi terveydenhuoltoon, työllisyyteen, koulutukseen ja sosiaaliseen suojeluun. Sukupuolten välinen tasa-arvo, vaikka Tämän edistämisestä puhutaan NDIC-asetuksessa, naisten voimaanottamisesta ja sukupuolten välisten erojen tasaamisesta puhutaan, niin haluaisimme, että tässä olisi vahvempi lähestymistapa naisten oikeuksiin kautta linjan tässä asetuksessa. Lisäksi olisi hyvä, että sukupuolten välinen tasa-arvo, viitearvo luotaisiin, joka olisi linjassa niiden sitoumusten kanssa, Gender Action Planin kanssa ja sitten, että tässä olisi myös selkeitä tavoitteita aiheeseen liittyen NDICissä. Mitä tulee ilmastoon ja ympäristöön, YK Brysselissä haluaisi korostaa sitä, että investoidaan, panostetaan näihin ilmastotavoitteisiin siten, että pystytään paremmin kestämään ilmastonmuutosta ja sopeutumaan siihen. Ja vielä viimeinen asia, jonka haluan nostaa esiin. Tämä vahvistettu taloudellinen tuki, joka suodaan nykyisessä asetusluonnoksessa, niin se pitäisi ottaa vakavasti mukaan tähän kansainväliseen sopimukseen koskien turvallista maahanmuuttoa ja kansainvälistä sopimusta koskien pakolaisia. Kiitos. Seuraavaksi puheenvuoron annan kahdelle panelistille. Ensimmäisenä puheenvuoron saa OECDn Dolman ja sen jälkeen Finn. Dolman ensin, olkaa hyvä. On the uh, OECD, um... Kiitos. Täällä oli kysymys OECD-suosituksista vuodelta 2012 ja uudemmistakin suosituksista. OECD-näkemys perustuu aina hyvin laaja-alaisen keskusteluun eri OECD-lahjoittajamaiden kesken. ja kehitysapukomitean servakokous järjestetään lähiaikoina ja minä en tiedä mitä sieltä. Siellä tullaan toteamaan vielä, mitä Linda McEwen ja kumppanit sanoivat siitä, että on erittäin tärkeää, että panostetaan myös näihin sisäisiin asioihin kehityspolitiikan johdonmukaisuuden suhteen, niin tämä on aina ollut tavoite, mutta se on aina ollut äärimmäisen haastava panna täytäntöön käytännössä. Tämä johtuu osittain siitä, että kehityspolitiikan johdonmukaisuuden kanssa työskentelevät koordinaattorit työskentelevät usein ulkoministeriöissä ja kansallisella tasolla on erittäin vaikea saada sitten toimivaltaa koskien näitä muita ministeriöitä ja on erittäin vaikea löytää näitä mahdollisia toisiaan tukevia synergioita tässä politiikan luomisen alkuvaiheessa. Siksi olisikin tärkeää, että tämä politiikan johdonmukaisuus tulisi mukaan heti alusta lähtien ja kautta linjan aina täytäntöönpanon asti. Kiitos. Um, thank you for many very... Kiitoksia näistä kommenteista, jotka osoittivat tukeanne. Paljon oltiin yhtä mieltä muun muassa kestävän kehityksen tavoitteista, sosiaalisesta osallistamisesta, tasa-arvosta ja niin edespäin. Yksi meppi ehdotti, että meidän tulisi ehkä linkittää tämä koko asia kestävän kehityksen tavoitteisiin. Tällä hetkellähän meillä on joustomekanismi jo, ja ää, tilivelvollisuuskin, mutta niitä ei kauheasti tarkastella yhdessä kestävän kehityksen tavoitteiden kanssa. Ja kun puhutaan temaattisesta versus maantieteellisestä, niin ei näiden kahden välillä pitäisi mitään kauppaa käydä, vaan ne tulisi yhdistää. Tietysti maantieteellinen lähestymistapa on tarpeen, sitä tulisi lisätä. Ehkäpä Tämä vetomuus vähemmän temaattisuuden puolesta johtuu joustavuuden lisääntymisestä. Ehkä kun puhutaan äh, maantieteellisestäkin lähestymistavasta niin ehkäpä siinäkin kohtaa pitäisi olla vähemmän joustavuutta, jotta temaattinen pilari olisi hyödyllisempi. E, raha on aika vähän, enkä tiedä miten sitä onnistutaan käyttämään järkevästi. Täällä oli muutama kysymys jotka liittyivät siihen, mitä me olemme mieltä köyhyyden poistamisesta, miten köyhyyden poistamista ja kestävän kehityksen tavoitetta voitaisiin vahvistaa. Viittasin artiklan kolme, siinä puhutaan tavoitteista ja periaatteista. Myös artiklassa kahdeksan puhutaan näistä ja myös johdantosan kappaleissa on paljon puhetta siitä, miten köyhyyden poistaminen, kestävä kehitys, epätasarvon torjuminen ja kestävän kehityksen tavoitteet tulisi todellakin tuoda tämän välineen keskiöön. No, ehkä vastaan vielä sille MEPille, joka puhui kansalaisjärjestöistä ja siitä, että ää, ja siis puhui kansalaisjärjestöistä. Esimerkiksi minun omani kansalaisjärjestö, oma kansalaisjärjestöni Save the Children, Pelastakaa lapset ja vastaavat. Meillä on sellaista asiantuntemusta, jota monilla kehitysministereillä ei välttämättä edes Euroopassa ole. Totta kai meidän täytyy todeta, että tässä nykyympäristössä kansalaisjärjestöt ja kansalaisyhteiskunta ovat avainasemassa, jotta saadaan moniarvoista demokraattista yhteiskuntaa. Ja meillä on paljon asian tuntemusta, joten kyllä täm, tätä elementtiä täytyy vahvistaa. Ja näin. Ajattelin vielä vastata EFSD-kysymykseen, jonka komissio esitti. No, EFSD-asetuksessa vaaditaan ää, takeita ja sitä, että kaikkien EFSD-hankkeiden täytyy täyttää OECD-DAC-kriteerit. Ja muistaakseni CVSDstäkin esitettiin kysymys. No tästä tullaan puhumaan vielä myöhemmin, mutta me haluamme varmistaa sen, että turvallisuus ja kehitysasioita tarkastellaan inhimillisen turvallisuuden linssien läpi, eikä ainoastaan puolustusnäkökulmasta, niin että kehityspuolelta ei oteta Ai niin, ja vielä yksi asia. Se, ovatko EUn jäsenvaltiot sopineet kestävän kehityksen tavoitteesta. No, Itävallalla on perustuslaissaankin tasa-arvobudjetointia, sukupuolten tasa-arvobudjetointia, ja syy siihen, että ilmastotavoitteita ei saavuteta, ja kestävän kehityksen tavoitteita ei saavuteta, on se, että ne eivät ole juridisesti sitovia. Ja kun katsotaan IPCC-kertomusta eh, eiliseltä, se on suorastaan kauhistuttava. Ehkä te voisitte olla jonkinlainen toivon majakka, kun torjutaan ilmastonmuutosta ja 50 prosentin tavoite toimia. Euh, Kiitos. Minun harvinainen kunnia antaa Frank Rengelle puheenvuoro. Ja jos minä viittaan hänen, luksemburilaisiin, hänen luksemburilaiseen taustansa, niin no, se on vain osoituksena, että ei kukaan ole täydellinen. Olkaa hyvä. No, minä en kommentoi tätä huomiota millään tavalla. Hyvät naiset ja herrat, minä pyrin puhumaan lyhyesti. Valitettavasti en voinut olla mukana koko tätä kokousta, koska minä olin vaalitarkkailun matkalla. Euroopassa, valitettavasti Euroopassakaan kaikki nämä yhteydet eivät ole täysin mutkattomat. Täällä minä tulen huomaan sellaisista aiheista, joita täällä varmasti on sivuttu ja käsitelty aiempien puhujien toimesta. Maahanmuutto, no minä en tästä muuttoliikeisestä niinkään halua puhua, koska minä olen vakuuttunut, että väkisinkin Euroopan unioni tulee pyrkimään hallitsemaan, ymmärtämään ja käsittelemään tätä kansainvälistä maahanmuuttoa paremmin. Tämä uusi kansainvälinen sopimus liittyen maahanmuuttoon varmastikin sovitaan vuoden loppuun mennessä ja tämä tulee muokkaamaan sitten meidän politiikkaamme. Mutta tai emme me voi täällä käyttäytyä ikään kuin, että me täällä panemme täytäntöön sektorikohtaista politiikkaa, joka ei liity mitenkään maahanmuuttoon, emmekä me voi leikkiä, etteikö maahanmuutto liittyisi monialaisesti useisiin eri sektoreihin. Tämä rahoitus ja tämän välineen yleinen lähestymistapa, niin olen sitä mieltä, että joitain mantroja tulisi nyt mielestäni hieman kokeilla ja koetella. Köyhyyttä ei poisteta sormia näpäyttelemällä. Köyhyys ei poistu, mikäli ei ole toimivia valtioita, mikäli ei hallitse koko maan aluetta, mikäli ei pysty ulottamaan apua niille alueille, joissa ihmiset, jotka tarvitsevat apua, asuvat. Nämä maat, joissa pyrimme auttamaan ihmisiä, siellä on aseellisia konflikteja. Ja Mielestäni meidän pitäisi kiinnittää huomiota valtioiden rakentamiseen. Sen tulisi huolestuttaa meitä enemmän. Minä puhun nyt Nigeristä enkä Keski-Afrikan tasavallasta. Otetaan Niger esimerkiksi. 6 prosenttia, 6 prosenttia transaktioista ovat virallisia. 94 prosenttia transaktioista eivät ole mitenkään virallisia. Ne tapahtuvat täydellisessä hämärässä. Se ei ole turvallisuuden kannalta hyvä. Ja se tarkoittaa myös, että 94 prosenttia kaikista taloudellisista äh, rahatransaktioista, niin valtiolla ei ole minkään näköistä kontrollia näihin. Niitä ei voida verottaa, nämä transaktiot eivät kartuta valtion kirstua, joten voidaan kuvitella, että siellä budjetti ei voi kovinkaan hyvin. Ja yritäpä sitten tällaisessa maassa poistaa köyhyyttä. Ja kyllä meidän pitäisi varmastikin nyt löytää yhteinen sävel, integroitun lähestymistapaan. Komissio on varmasti yhtä mieltä, että on erittäin tärkeää johdonmukaisesti käsitellä kehitysyhteistyöpolitiikkaa. Sitten tämä maantieteellinen lähestyminen, lähestymistapa. Me olemme vahvistaneet varmastikin puolen tusinaa kertaa virallisesti siitä, että meillä on oltava strategia yhdessä Afrikan kanssa Afrikaa varten. Meidän on toimittava voimakkaammin, selkeämmin, vahvemmin. Meidän on tehtävä yhteistyötä Afrikan unionin kanssa. Nyt näyttää siltä, että tämä politiikan pilkkominen, jota minä en kyllä kyseenalaista, niin tässä ei ole kiinnitetty huomiota tähän Afrikka-ulottuvuuteen. Nyt on luotava tämä Afrikka-ulottuvuus. Meidän on yhdistettävä rahoitusvälineitä naapuruuspolitiikkaa silmällä pitäen, että voimme keskittyä Saharan etelänpuoleiseen Afrikkaan. Lisäksi on tärkeää, että kun me työskentelemme tätä asetusta eteenpäin, niin meidän on myös jatkettava yhteistyötä AKT-maiden kanssa. Kukaan ei ole sanonut, että haluttaisin, että tämä AKT-lähestymistapa väistyisi. Mutta mikäli haluamme auttaa Afrikkaa, näyttää vaikealta sanoa, että Karibia kuuluu Amerikkaan ja Tyynenmeren alue Aasiaan. Näihin maihin on panostettu suurin osa kehitysyhteistyön varoista, ja kyllä tämä AKT-lähestymistapa on edelleen pidettävä voimassa, ja tämä seikka olisi hyvä sisällyttää tähän asetusehdotukseen. Ylitin puheen aikana 24 sekunnilla pahoittelut. Kiitoksia. Sorry now, we're gonna... Can, we thank our guest speaker? Voisimme kiittää meidän vieraspuhujia, jotka olivat tässä ensimmäisessä paneelissa. Kiitos oikein paljon vierailusta. Me voisimme myös kiittää yhteisesittelijöitä. Ja nyt meidän on vaihdettavaa kiireen vilkkaa panelisteja. Meillä on äänestys tasan 11.30. on, on va peut-être commencer, nous sommes déjà euh, en retard. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Olemme jo aikataulusta jäljessä, joten me jatkamme. Olemme parisenkymmentä minuuttia jo aikataulusta jäljessä, joten toinen paneeli koskee sitä, miten tämä uusi väline NDICI Anteeksi nyt vaan, voitaisiinkohan jo aloittaa? Voisivatko nyt parlamentin sihteeristön edustajat hieman olla suuta soukemmalla? Nyt puhumme siitä, miten tämä uusi NDICI-väline mahdollistaa EUlle sen, että se toimii globaalina voimatekijänä. Kenties huomasitte tässä kuulemisessa, joka on tänään järjestetty, niin me olemme hieman muuttaneet tämän uuden välineen nimeä. Tässä ehdotuksessa puhutaan NDICIstä, eli naapuruus, mutta nyt järjestys on muutettu. Tässä puhutaan kehitysnaapuruus ja kansainvälisen yhteistyön välineestä. Ikään kuin että tässä kehitys saisi tärkeimmän roolin. Kukaan ei ole tähän reagoinut, mutta kenties nyt voitaisiin katsoa, miten naapuruus ja kehitys nivoutuvat yhteen. Varsinkin kun tämä ehdotus, jonka me vastaanotimme, niin parlamentti on monta kertaa ehdottanut tiettyjä asioita ja näistä ei kyllä välitetty yhtään. Me olemme halunneet, että naapurusväline pysyy erillään. Me olemme halunneet myös, että demokratia, ihmiskehitys, ihmisoikeusväline jäisi erilliseksi välineeksi. Ja meitä ei kuultu laisinkaan. Ja me tulemme tähän reagoimaan yhteisesittelijöinä. Me emme hyväksy, että tämä asia lakastaa maton alle ja keskustelu päättyy. lisäksi minä tulen ehdottamaan teille, koska me olemme nyt pahasti aikataulusta jäljestä, minä tulin lyhentämään näitä puheenvuoroja. Minä ehdotan, että puhujat käyttäisivät viisi minuuttia aikaa ja me tulemme olemaan myös erittäin tiukkoja muiden puhujien kanssa, esittelijöiden ja parlamentin jäsenten kanssa. Meidän on lopetettava tämä puheenvuoro, paneeli 11.30, koska meillä on äänestys koskien Sahara-palkintoa. Ensimmäinen puheenvuoro Alexei Jonesille. Hän työskentelee Euroopan kehityspolitiikka hallintokeskuksessa vanhempana poliittisen neuvonantajana. Ja sen jälkeen Sonja Reines Givanides, hän työskentelee Eplossa pääjohtajana Alexei Jones. Pahoittelut, viisi minuuttia puheaikaa selkeän seuraava panelisti, olkaa hyvä. Kiitos, teen parhaani kunnioittaakseni viiden minuutin puheaikaa. Ensinnäkin Muutama sana meistä ECDPMstä. Meidät on perustettu Maastrichtissa 86. Meillä on pieni toimisto myös täällä Brysselissä. Me tarjoamme neuvontaa EU-Afrikka-suhteissa, kehitys, kauppa, turvallisuus, maahanmuutto ja muilla aloilla minä työskentelen Euroopan ulkosuhdehallinto-ohjelmassa ja olemme näissä yhteyksissä analysoineet tätä komission tekemää ehdotusta. Samoin olemme olleet mukana aiemman, aiempien ulkosuhderahoitusvälineiden väliarvioprosessissa. Kun puhutaan näistä välineistä ja siitä, miten voidaan varmistaa se, että välineiden kautta EU voi toimia tehokkaasti globaalissa ympäristössä, niin tämä on kyllä hyvin kunnianhimoinen agenda, siis se, että tehdään Euroopasta tehokas globaali toimija näissä yhteyksissä, eikä tämä varmaankaan tapahdu yksinomaan näiden välineiden kautta. E, väline on toki tärkeä ulottuvuus, mutta ei yksin voi varmistaa kuitenkaan että tähän tavoitteeseen pääsyä. Ihan lyhyesti, paremmin kuin kukaan muu te tiedätte, missä kontekstissa tällä hetkellä Euroopan unioni toimii maailmanlaajuisesti, mutta mikä on myös sen kehitys tällä hetkellä sisäisesti. Viime vuosina EU on joutunut ponnistelemaan pysyäkseen Äh, uskottavana, äh, merkittävänä toimijana maailmanlaajuisissa ympyröissä, jotka muuttuvat. Ja tämä tarjoaa tietenkin mahdollisuuksia, mutta myös haasteita. Ja EU on ponnistellut äh, tarttuakseen näihin eri tila- tilanteisiin. Myös Agenda 2030 on tässä yksi tärkeä tilaisuus tänä aamuna. Kuulimme, että EU edelleen hiukan ponnistelee tehdäkseen tästä uudesta globaalista agendasta mahdollisimman toimivan. Eli niin maailmanlaajuisesti kuin EU-naapurustossakin. EUlla on ollut käsissään monia haasteita, kriisejä, mutta myös sisäisesti koko joukko kysymyksiä, jotka ovat hiukan asettaneet kyseenalaiseksi EUn koko olemassaolon merkityksen Brexit, e, tietyt kehityskulut tietyissä jäsenvaltioissa, tulevat Euroopan parlamentin vaalit e, ja tietenkin neuvottelut tulevasta monivuotisesta rahoituskehyksestä. Haluaisin nyt nostaa esiin kaksi kysymystä siitä, miten EUsta voi tulla maailmanlaajuinen tai tehokas maailmanlaajuinen toimija. Tämä oikeastaan kiteytyy varmaan kahteen kysymykseen, näin ainakin ajattelisin. Ensinnäkin, miten voidaan vahvistaa EUn vipua, vipuvoimaa niin, että se pystyy luomaan maailmanlaajuisia alliansseja, kumppanuuksia, niin että se pystyy sitten vastaamaan maailmanlaajuisiin haasteisiin näiden liittoumien kautta kaikkialla maailmassa. Ja miten sitten ne arvot ja intressit saadaan pelaamaan yhteen niin, että saadaan ajettua EU-arvoja, mutta samalla puolustettua EU, EUn omia intressejä sen ulkoisessa toiminnassa. Nämä kysymykset mielestäni tässä nyt ovat villakoiran ydin sen suhteen, miten EU maailmanlaajuisessa ympäristössä toimii. On, kun meillä nyt on tämä ajatushautomo, me olemme pohtineet näitä eri ulottuvuuksia. Mielestämme nämä komission ehdotukset ovat rohkeita tässä tehdään ihan rohkeita ehdotuksia sen suhteen, miten EU voi toimia kumppaniensa kanssa maailmalla ja myös äh, nämä äh, summat, joita on ehdotettu, muun muassa otsake 6, joka ei enää olekaan nimeltään EU maailmanlaajuisena toimijana, vaan nyt tosiaan EU-naapurusto ja maailma on otsikkona. Siis ei tämä tietenkään tarkoita sitä, etteikö EU pyrkisi olemaan maailmanlaajuinen toimija edelleen, mutta nyt se todella keskittää toimiaan äh, tietyille alueille. Eli hyvin kunnianhimoisia ehdotuksia, aika radikaaleja oikeastaan myös yksinkertaistamisen ja mm, ryhdistäytymisen suhteen. Ja nämä ovat myös hyvin globaaleja soveltamisalaltaan nämä ehdotukset. Oikeastaan kolme eri pilaria EUn ulkosuhteissa, kehitysyhteistyö, globaalit toimet ja EUn intressit. Näitä kaikkia pyritään hallinnoimaan näiden, tämän uusien väline, uuden välineen kautta. Niin. No niin, hypätäänpä tässä muutama Asia yli sitten, mutta haluan kuitenkin nostaa esiin muutaman keskeisimmän aihepiirin näissä neuvotteluissa. Kun tässä äsken, äskeisessä paneelissa puhuttiin joustavuudesta, haluamme tehdä selvä, selväksi, että kyllä joustavuutta tarvitaan, se on tervetullut, mutta ei se riitä. Ei se ole mikään ihmelääke kaikkeen, ei, vaan on pohdittava myös niitä riskejä, joita joustavuus tuo mukanaan. Ja tänä aamunakin täällä jo todettiin, että meidän täytyy tehdä selväksi, mitä eri toimielimet äh, ymmärtävät joustavuudella. Tämä käsite voidaan ymmärtää eri tavoin ja sitä voidaan ajaa eri tavoin, esimerkiksi voimavarojen äh, pohjalta tai äh, mitenkään joustavasti voidaan vastata uusiin haasteisiin. Eli on koko joukko eri haasteita ja ulottuvuuksia, jotka täytyy ottaa huomioon. Joustavuus tulisi todella kirjata jotenkin asetukseen, mutta samalla kyse on sen varmistamisesta, että myös seuraavissa vaiheissa on joustavuutta, kun äh, huolehditaan täytäntöönpanosta ja EU-ulkosuhdeohjelmoinnista. Eli on hyvin tärkeää varmistaa se, että joustavuus äh, on prosessin kaikissa äh, vaiheissa mukana ja että tämä ei tapahdu muiden avainkysymysten kustannuksella, kuten esimerkiksi Euroopan parlamentin valvonta, hyvä hallinto, jota voidaan tarkastella joko ex ante tai ex post tavallaan, mutta joka tapauksessa joustavuuden ja tilivelvollisuuden ja ennakoitavuuden välillä on oltava aina tasapaino. On myös tärkeää varmistaa se, että ulkoiset toimet ovat strategisesti äh, johdettavissa jonkun käsissä. Tässä tarvitaan johdonmukaista äh, ulkoista toimintaa. Aiemmin mainitsin, että välineet ja niiden hallinnointi ovat keskeinen asia, kun tässä edistytään, mutta äh, tällainen strateginen välineiden ohjaus on äärimmäisen keskeistä ja se voidaan tietenkin tehdä eri tavoin. Meillä on hiukan epäilyksiä sen äh, suhteen, äh, jos äh, eristetään tiettyjä osia toisistaan ja kun ajatellaan strategista ohjelmaa, täytyy keskittyä tietenkin eri tasoihin. Ja yksi kysymys, jonka olemme esittäneet, on se, että kun puhutaan globaalista strategiasta ja Agenda 2030 uudesta naapuruuspolitiikasta meillä on jo strategiset poliittiset puitteet ja hyvin pian saattaa olla sitten myös yksityiskohtainen käytännön asetuskin, mutta jotenkin tällainen strateginen suunnan näyttö puuttuu ehkä ulkosuhdehallinnolta, ulkoiselta toiminnalta, kun katsotaan välineen eri pilareita. Päätän nyt tähän, mutta mielelläni vastaan kysymyksiin. Kiitos. Voilà, c'est 8 <coughs> minutes 30. 8.30. Kiitos, että puhut niin tarkasti. Sonia Reines, Givanides, viisi minuuttia, kiitoksia. Very grateful to have the opportunity today. I just wanted to say quickly... Kiitos. Kiitos, että saan puhua täällä tänään. Minä haluaisin kertoa teille, että EPLO on riippumaton 30 kansalaisjärjestön yhteistyöelin. Me työskentelemme kaikissa maanosissa paitsi Etelämantereella haluaisin tästä budjetista nyt puhua. Minkälainen globaali toimija Euroopan unioni haluaa olla ja sitä meidän tulisi käsitellä. Kaikessa avoimuudessa me saamme komissiolta varoja koskien rakenteellista vuoropuhelua liittyen turvallisuuteen ja rauhaan. Euroopan unionit ja sen globaali rooli, niin nyt näyttää siltä, että EU haluaa olla turvallisuustekijä maailmassa. Tässä on erittäin paljon uusia turvallisuuteen liittyviä haasteita olemassa olevien ongelmien päälle. Ja nyt on enemmän tilaa sille, että Euroopan unioni on globaali voimatekijä. Miten tämä toteutetaan? On katsottava, mitkä ainesosat voivat olla mukana – viemässä Euroopan unionia eteenpäin. Poliitikot pyrkivät löytämään, miten Euroopan unionista tehdään houkuttelevampi kansalaisten silmissä. On sanottu, että Euroopan unioni on houkuttelevampi, mikäli sillä on vakaampi puolustusinfrastruktuuri ja se on vakavampi tekijä turvallisuuden alalla. Se, että investoidaan puolustuksen, ei välttämättä tarkoita sitä, että ihmiset kokisivat EUn houkuttelevammaksi lyhyellä aikavälillä – Tämä ei välttämättä ole kustannustehokasta eikä tehokasta ylipäätään. En usko, että eurooppalaiset kokevat turvallisuutta tai että he kuvat EU-hun paremmin, mikäli panostetaan voimakkaasti puolustusmenoihin. On löydettävä muita tapoja viedä Euroopan unionia eteenpäin huolimatta siitä, mitä Venäjä, Kiina ja Yhdysvallat tekevät. Lissabonin sopimuksen mukaan EUlla on tehtävä edistää rauhaa. Tämä liittyy myös globaalin strategian kun globaali strategia on asettunut aloilleen, niin tässä on kiinnitetty erittäin paljon huomiota yhteiseen turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaan, PESCO, puolustusrahasto ja puolustusyhteistyö ovat nousseet esiin. On vielä nähtä, ei ole vielä nähtävissä, mitä tällä kaikella tullaan saavuttamaan ja mikä tässä on tämä ajatus taustalla. Valmiuksien parantaminen, CBSD on erityisen tärkeä. Se on otettu mukaan tähän itse asetustekstiin ja se yhdistää nämä temaattiset ja maantieteelliset ohjelmat. Tässä CBSD-rahoitukselle ei ole annettu mitään ylärajaa ja ei ole mitään mainita myöskään ihmisoikeuslainsäädännöstä, mikä olisi mielestäni erittäin tärkeä maininta. Lisäksi CBSD tai kouluttaa ja varusta löytyy myös tästä sotilasyhteistyövälineestä, Euroopan rauhaväline, jotkut tätä kutsuvat, niin tässä me vetoisimme, että Euroopan parlamentti todellakin katsoisi, mikä sen valvova rooli tässä on. Vaikka tällaiset koulut ja varusta ohjelmat ovat poliittisesti houkuttelevia, niin ne usein tuottavat suuren pettymyksen. Ja tässä voitaisiin katsoa näitä historiallisia tapauksia ja miljardeja investoituja euroja, mitä on tehty ja kuinka tässä on onnistuttu tai epäonnistuttu pikemminkin. Halutaan, että Euroopan unioni on aktiivisempi ja paremmin suoriuttuvaa rauhan toimija, ja se pystyy vastaamaan kriiseihin paremmin. Me haluaisimme kiinnittää huomiota tähän inhimilliseen turvallisuuteen pitkällä aikavälillä. Kun puhuin täällä viimeksi, me puhumme paljon tästä välineestä, joka tuo vakautta ja rauhaa, ja niihin tekijöihin, jotka mielestämme toimivat erittäin hyvin. On erittäin hyvä nähdä, että ICSP toimii erittäin hyvin ja artiklan 3 ISPssä toimivat erittäin hyvin nopeuden toimien, toimien laajuuden, rauhan rakentamisen toimijoiden suhteen oli tämä maantieteellinen sijainti mikä tahansa, ja lisäksi on näitä rauha- ja konfliktiasiantuntijoita, jotka työskentelevät niin Brysselissä kuin näissä konfliktimaissa. Nämä ovat erittäin konkreettisia tekijöitä, joita haluaisimme tässä pidettävän. NDICI-ehdotuksessa niin olemme erittäin tyytyväisiä ulkosuhteisiin ja yhteistyön parantamiseen varattiin omia varoja. Se, että rauhanrakentaminen, konfliktien ennaltaehkäisy on nähtävissä läpi eri pilarien, mutta onpa, että rauhanrakentaminen konfliktin estäminen ei saanut omaa lukua. Mikäli tätä ei ole, niin sitten se myös sivutetaan täytäntöönpanossa. Sukupuolten välinen tasa-arvo, naisten oli va- valtavirtaistaminen, niin on hyvä, että tässä on nämä asiat mainittuna ja tietyt aikamäärät annettu, mutta on tärkeää, että katsotaan ja kiinnitetään huomiota myös tähän täytäntöönpanoon. On tärkeää, että viitataan myös konfliktien ennaltaehkäisemisen ja siihen, mitä tämä vaikuttaa eri sukupuoliin, ja olisi tärkeää, että sukupuolin tasa-arvon valtavirta tästä otettaisiin myös vahvasti mukaan. Tässä on erittäin paljon konfliktin estämis, ulottuvuuksia ja ISP-asioita ei otettu mukaan tähän asetukseen eikä asetuksen liitteisiin, ja olemme huolissamme, että nämä nykyiset toimet, jotka ovat tärkeitä EUn rauhan roolissa, niin niitä ei ole huomioitu. Meillä on selkeitä tarkistuksia tähän ehdottaa, joten en puhu tästä enempää. Tämä on myös erittäin hyvä mahdollisuus Euroopan unionille todellakin harkita uudelleen, mikä sen rooli on, kun edetään turvallisuus, mikä turvallisuusrooli on turvallisuutta kenelle ja kuinka tässä tullaan toimimaan. mogeriin, niin sanoi, että budjetin tulee seurata politiikkaa ja nyt tässä katsotaan, kuinka saadaan tasapainoinen lähestymistapa. Uskomme, että tätä ehdotusta voidaan vielä parantaa ja odotamme innolla yhteistyötä parantamisen suhteen. Kiitos oikein paljon. Nyt varjoesittelijät. EPP ei ole tähän ketään roolin asettanut. Shanke oli täällä, mutta hän lähti pois. Vihreiden puolesta Michel Raymond. Täällä on vaihdettu Heidi Hautala, vihreän puolesta, olkaa hyvä. Yes. Kiitoksia. Kovasti puhun nopeasti. Palaan siihen kysymykseen, josta aloitin puhua jo ensimmäisessä paneelissa, eli välineestä, joka vaikuttaa vakauteen. Ja arvostan kovasti, että Randy Vadines on sanonut, että artikla 9 CBSDssä ja sotilaallisten toimijoiden valmiuksien rakentamisessa on aika yksityiskohtainen verrattuna muihin. Eli haluaisin komissiolta ja ulkosuhdehallinnolta kysyä, onko tämä juuri se asia, jota te haluatte viedä eteenpäin? Eli ei ole mitään kattoa, ei mitään rajaa siinä, kuinka paljon äh, valmiuksien rakentamista äh, turvallisuusalalla, äh, kuinka, kuinka paljon siihen voidaan panostaa. Ja koko tässä keskustelussa unohdetaan tavallaan ihmisten turvallisuus. Kun otetaan huomioon kestävän kehityksen tavoitteet, niin miten me voimme ottaa myös ihmisten turvallisuuden ylipäänsä turvallisuusalalla huomioon? Kiitoksia kovasti. Sitten Sabine Lösing Guesta. Ja, vielen Dank. Kiitoksia. Olen ihan samoilla linjoilla kuin panelistit ja kollegani edustaja Hautala tässä äsken. Eli minkälainen globaali toimija EU haluaa olla? Mihin strategiseen suuntaan se haluaa kulkea rauhan luomiseksi ja niin että EU voidaan nähdä todellisena rauhan aktivistina maailmalla ja että se sellaisena tunnustetaan. Näin ollen mielestäni siirtyminen kohti vahvempia sotilaallisia investointeja ei voi olla mitenkään hyväksyttävää. Euroopan rauhanfasiliteetin lisäksi on aika vähän näitä siviilivälineitä. Niin kuin Hautala juuri totesi, 20 niistä on poistettu. Ja kun puhutaan äh, esimerkiksi lapsisotilaista, äh, äh, ylipäätään uhrien ja entisten pakotettujen sotilaiden uudelleen kouluttamisesta ja saattamisesta osaksi yhteiskuntaa, niin tässä keinot kyllä ovat vähissä, kun näitä välineitä vähennetään. Ja nyt tässä todella on tällainen siirtymä kohti sotilaallisuutta, mutta miten se saataisiin purettua ja vahvistettua jälleen siviilialan toimia ja rauhanrakentamista. Kiitos. E Kiitoksia. Ja EFDD. Esittelijä en näekään paikalla. Mutta onko täällä muita puheenvuoropyyntäjiä? Linda McCavan sosialisteista, olkaa hyvä. Kiitoksia kovasti. Kysymys Jonesille. Te sanoitte, mm, ymmärtääkseni sanoitte, puhutte nopeasti, te sanoitte, että tällainen resurssien eristäminen ja turvaaminen, mm, että siihen liittyy riskejä. Ymmärrän tämän kyllä, jos on liikaa tavoitteita ja alatavoitteita, niin, niin mihin tässä kuvassa sijoittuvat ää, ähm, kumppanimaat? Toki tietysti jonkinlaisia takeita täytyy olla rahoituksen suhteen niin, että kunnioitetaan tasa-arvoa ja ilmastoa ja niin edespäin. Mutta jos ei ole tavoitteita, niin mitkä ovat teidän mielestänne vaihtoehdot tavoitteille? Voilà, le, um, je va näen, että puolalainen kollega siellä, ei nyt, en nyt hänen nimeään näin, mutta hän on Korvin Mikken paikalla. Haluatteko puheenvuoron? Edustaja Sosnerts on nimenne. E, e, Kiitoksia puheenjohtaja. Ajatelkaapa nyt e, konfliktien ennaltaehkäisy rahoitusvälineiden kautta. Se nyt on pelkkää rahan tuhlaamista. <laughs> Miten tämä teidän mielestänne toimii? Se, tämä raha menee suoraan korruptoituneiden hallitusten taskuun. Siinä se. Ei sitä ole mitään hyötyä millekään. Ja sitten kun tässä puhutaan eri ideologioista, niin eivät kaikki jäsenvaltiot ollenkaan ole samoilla linjoilla näiden ehdotusten kanssa. Sitten vielä sukupuolten tasa-arvo, miesten ja naisten välinen tasa-arvo. <laughs> Niin siis puhutaanko tässä miesten ja naisten välisestä tasa-arvosta vai kansalaisten tasa-arvosta lain edessä? kaikissa direktiiveissä tai päätöslauselmissa tässä parlamentissa tätä oikeutta rikotaan jatkuvasti. Jatkuvasti puhutaan naisten oikeuksien vahvistamisesta ja niin edelleen. Ei tässä mitään tasa-arvoa enää ole yhtään missään, joten meidän täytyisi aloittaa täältä ihan omalta tontiltamme ja siivota se ensin, niin voisi, voisitte tekin ehkä ymmärtää, mitä se tasa-arvo oikein onkaan. Si, si j'ai bien compris, vous avez un problème avec le... Jos ymmärsin oikein, niin teillä on ongelmia parlamentin roolissa globaalina toimijana. No, nyt en ehkä erehdy, kun sanon, että ei ole muita puheenvuoropyytäjiä. Pyytäjiä. Ai, tehän olette vielä siellä. Niin, no, joka tapauksessa äh, annan puheenvuoron vielä Felix Fernandes Scholle. Kolme minuuttia. Thanks. I think some of the questions... Kiitoksia osa kysymyksistä on jäänyt ilman vastausta, mutta ehkäpä niihin voitaisiin vielä vastata. Hilda Hardeman, I'm the head of the service. Kiitos, olen Hilda Hardeman. Olen komission politiikkainstrumenttien osastolta. Kun Euroopan unioni toteuttaa ulkopolitiikkaa, niin Federica Mogherini on todennut, että me olemme luotettava kumppani, joka työskentelee rauhan ja vakauden puolesta, rakentaa siltoja monen välisyyden pohjalta sääntöpohjaisesti. Ja päätavoite on ollut säilyttää ja kehittää nyt hyvin toimivia toimintamalleja ja rauhan ja vakauden väline yhdessä kumppanuusvälineen kanssa on erityisesti luotu rauhan rakentamisen, konfliktien ennaltaehkäisemisen, monen välisyyden ja sääntöpohjaisuuden perustalle. Näin EUsta on tullut alalla johtava toimija maailmalla. Meidän nämä välineemme toimivat hyvin joustavasti, nopeasti ja tätä vahvistetaan uudessa digi NDICI-ehdotuksessa. Me haluamme kapasiteettia, joka voi myös reagoida nopeasti tarvittaessa nämä nopean toiminnan vahvistamista vahvistamiseen pyrkivät ehdotukset. Ja nyt täällä sitten monet kysyvät ICSPstä, eli kun puhutaan välineestä, niin sen joustavuus tulee säilymään aivan täysin. Ja Tällä hetkellä, kun puhutaan tästä nopean vastauksen ulottuvuudesta, niin se on yksi osa. Ja sitten rauhan rakentaminen temaattisessa rauha- ja vakauden ohjelmassa on toinen. Haluaisin kyllä vahvistaa teille ja vakuuttaa teille kaikille, että kun me pyrimme vakauttamaan maailmaa ja aikaansaamaan rauhaa, niin me olemme nyt rajoittaneet toimintamme siihen, että luomme näitä tavoitteita isojen suuntaviivojen pohjalta ja näitä yksityiskohtia ei ole tähän kirjattu, mutta ne on toki katettu kuitenkin. Ja arvon parlamentin jäsenet, me olemme erittäin erittäin avoimia ottamaan mukaan myös nämä yksityiskohdat. Mitenkä tämä sitten liittyy muihin toimiin rauhan ja vakauden tukemiseksi? Tällä hetkellä siviilikriisihallintamissioiden talousarvio säilyy ja vahvistuu, mutta se ei ole tämän digi- ehdotuksen puitteissa tai välineen puitteissa. Ja yhtäältä tuetaan operaatioita, jotka tällä hetkellä ovat Atena-välineessä, ja toisaalta sitten vahvistetaan kapasiteettia, joka tällä hetkellä on Afrikan rauhan fasiliteetissa. Eli kaiken kaikkiaan tämä digi- ja lisävälineet vahvistavat entisestään jo olemassa olevaa puitteistoa ja tukevat Euroopan unionia toimijana rauhan puolesta monenvälisessä ympäristössä. Strategia. Miriam Ferran saa puheenvuoron. Hän vastaa strategia puolesta NRP-osastolla. Kiitos. Minä pyrin nimenomaan puhumaan tästä välineen naapuruusosiosta. Tähän liittyen kuulimme useita kysymyksiä tämä välineen yleistavoite. Tässä on kaksipuolinen haaste. Globaaleja toimia, jotka vastaavat näihin meidän määrittelemiin globaaleihin haasteisiin ilman, että nämä yksittäiset politiikan alat kärsivät. Ja tästä nämä kaikki kysymykset juontavat mielestäni juurensa. Me olemme pyrkineet käyttämään kahta toisiaan tukevia piirteitä tähän välineeseen. Joustavuus, joustavuudesta keskustelimme taajaan, mutta toisaalta haluamme pitää näitä yksittäisten politiikkojen erityispiirteitä. Ja naapuruus osio tässä ehdotuksessa, niin tässä on useita e- tärkeitä asioita, jotka haluan nostaa esiin. Ensimmäinen se, että naapuruuspolitiikan erityispiirteet säilyvät siten, että tämän politiikan rahoitus tapahtuu tämän välinen kautta. Se, että on yksittäinen väline, se ei tarkoita yksittäistä politiikkaa. Tässä tullaan luomaan kehykset siten, että ylläpidetään tätä eriytettyä lähestymistapaa, joka on ollut naapuruuspolitiikan avain piirre. Meillä jatkuu nämä suhteet maiden kanssa, kumppanuussopimusten kanssa, kumppanuusprioriteettien kanssa, assosiaatiosopimusten kanssa, sikäli kun niitä on. Joten nämä puitteet politiikan alaa silmällä pitäen eivät ole muuttuneet, mutta se, mikä muuttuu, on se, miten tämä rahoitus tälle politiikalle on suunniteltu. Lisäksi me olemme sitä mieltä, että tämä erityispiirre koskien suoritusta pysyy naapuruspolitiikan suhteen voimassa. Eli tämä niin kutsuttu sateenvarjo-ohjelma jää olemassa olevaksi ja siihen lisätään joitain kriteerejä koskien liikkuvuutta ja maahanmuuttoa, oikeusvaltioperiaate, demokratia, ihmisoikeudet ja muitakin kriteerejä, jotta tässä ikään kuin tätä suoritusta palkitaan. Tämä on erittäin tärkeä ulottuvuus koskien, tämä on erittäin tärkeä ehto koskien naapuruspolitiikkaa. Rajat ylittävä yhteistyö, se on erittäin tärkeä ulottuvuus ja se toimii edelleen samojen muodollisuuksien mukaan. Ja nyt vetäkseni yhteen nämä, tämä väline nykyisellään, niin me emme menetä mitään, mutta Andikin ehdotuksessa tärkeää on se, mitä me saamme lisäksi. Se, mitä me saamme, on se, että tässä erotetaan selkeästi rahoitus, joka on lisäys nykytilanteeseen. Ja lisäksi me voitamme tässä joustavuudessa, että tässä on nämä selkeät prioriteetit, että pystymme kohdentamaan toimiamme tiettyihin kriiseihin, jotka saattavat nostaa esiin. Jos katsotaan Libyan, Syyrian, Ukrainan tilannetta, niin tämä rakenne, jossa toisaalta on kohdennettu korvamerkitty varat tiettyihin politiikan aloihin, tässä tapauksessa naapuruspolitiikkaan, yhdistettynä näihin nousevat uhkat ulottuvuuteen, niin se tuo meille joustavuutta. Me halusimme, te halusitte, tässä on haluttu joustavuutta ja joustavuutta on toisaalta myös hallittava asianmukaisesti. Me olemme valmiita keskustelemaan siitä, kuinka voimme tehdä yhteistyötä parlamentin kanssa. Olemme valmiita kuulemaan teidän näkemyksiä siitä, kuinka voidaan varmistaa, että tätä joustavuutta hallinnoidaan asianmukaisesti linjassa tietysti sen mukaan, mitä toimielinten rooliksi on perussopimuksessa määritelty. Me näemme tämän ehdotuksen sellaisena, joka tuo lisää joustavuutta naapuruuspolitiikkaan, ja tätä on syytä käyttää. Kiitos. Kiitos erittäin paljon. Filiberto Segrebonden ulkosuuden hallinnosta. Kolme minuuttia puheenjohtaja. Um, well, I will... Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Olisin yhtä mieltä Mirjam Ferrandin kanssa naapuruusvälineestä, erityisesti kun puhutaan myös ihmisoikeuksista. Puheenjohtajahan mainitsi sen, että jollain tavalla Euroopan parlamentin kantaa ei otettu kuuleviin korviin, mutta sekä ihmisoikeuskysymyksissä että naapuruuskysymyksissä ää, kyllä tavoitteet ja summatkin on säilytetty täysin ja niitä voidaan vielä vahvistaakin, jos niin halutaan tehdä. Aiemmassa paneelissa kommentoitiin sitä, että tietyt keinot, joilla voidaan tukea ihmisoikeuksia ja niiden puolustajia, saattaisivat jäädä uuden rakenteen ulkopuolelle, uuden ehdotetun instrumentin ulkopuolelle, mutta näinhän ei ole. Kaikki nämä keinot on säilytetty ja niitä voidaan vielä tarkastella. Ja sitä paitsi tämän paneelin ja edellisen paneelin välillä oli ehkä vähän erilaisia kommentteja siinä mielessä, että kun puhutaan tavoitteiden, erityistavoitteiden lukumäärästä, niin sanottiin, että muilla aloilla niitä on vähennetty, mutta turvallisuusalalla vahvistettu. No, mehän olemme antaneet jäsenvaltiolle informaatiota, jossa osoitamme, mitä tämänhetkisessä asetuksessa on. Ja se, mihin ei välttämättä viitata suoranaisesti uudessa asetuksessa, näkyy kuitenkin liitteissä. Ja kyllähän tätä voidaan aina myös rukata, tietysti sillä varauksella, ettei oteta käyttöön liian tiukkaa, ää, tiukkoja ää, sääntöjä ää, tähän välineeseen, sellaisia, jotka sitten kirjoitettaisiin vielä artikloihinkin. Sitten vielä pari sanaa siitä, mitä ECDPM-väline tavoittelee. Siis tämän välineen tarkoitus on palvella globaalia tavoitteita, EUn etuja ja kehitystavoitteita. Ja tämä on tärkeä konsepti. EUn edut ja globaalit tavoitteet, samoin kuin kehity, kehitystavoitteetkaan, eivät, ei niiden pitäisi olla toisiaan vastaantaistelevia päinvastoin. Pitäisi tavoitella mahdollisimman paljon synergiaa. Maailmassahan kaikki liittyy kaikkeen tänä päivänä, joten emme välttämättä ää, näe näitä eroavaisuuksia, kun hallinnoidaan tällaisia suuria ilmiöitä, kuten epävakautta tai maahanmuuttoilmiötä tai niin edespäin, niin aika vaikea erottaa kumppanimaiden etuja meidän eduistamme. Kestävän kehityksen agendahan on tietysti sellainen foorumi, jossa voidaan lähentää intressejä, mutta kun katsotaan sellaisia asioita kuin maahanmuutto, tai epävakauden ja epäturvallisuuden juurisyyt, niin meillä on paljon jaettavaa kumppaneiden kanssa. Ja sen vuoksi tätäkin välinettä on rakennettu juuri tällä avoimella tavalla. Ja sitten vielä pari sanaa ohjelmoinnista. Ohjelmointi oli ikään kuin tämä puuttuva rengas ECDPMssä. On hyvä, että tähän asiaan puututaan, niin siitä keskustellaan yhdessä kumppanimaiden kanssa, yhdessä parlamentin kanssa, yhdessä jäsenvaltioiden kanssa, niin että voidaan nähdä se suuri kuva siitä, miten me järjestämme suhteitamme ja yhteistyötämme maailman ja maailman alueiden kanssa. Siitähän ohjelmoinnista on kyse. Kiitos tuhannesti. Annan vieraillemme vielä puheenvuoron, mutta kaksi minuuttia. Ainoastaan saat puheenaikaa. Aleksei Jones, ole hyvä. Thank you. Kiitos. Lyhyesti vastaan nyt kysymykseen äh, näistä turvatakeista, mutta tätä ennen voisin ehkä todeta, että kun puhutaan ohjelmoinnista, asetuksesta ja poliittisista puitteista, niin nämä kaikkihan tietenkin pelaavat yhteen, jotta voidaan äh, siirtyä äh, tällaisesta ulkosuhdehallinnon siiloajattelusta kohti kokonaisvaltaista lähestymistapaa. Ja kun ajatellaan ohjelmointia, siinä tehdään sitten näitä konkreettisia päätöksiä yksityiskohdista. Ja tästä ehkä puuttuu hiukan ohjausta. Ajatellaan maantieteellistä alueellista priorisointia esimerkiksi ja kokonaisvaltaista EUn ulkoista toimintaa, miten kehitysyhteistyö on yhteydessä mm, ulkoisen toiminnan mm, muihin ulottuvuuksiin. Tässä ehkä tällainen puuttuva linkki on näiden välillä. Esimerkkinä vaikkapa se, että tällä hetkellä ei ole EU-strategiaa Agenda 2030 varten. Tämä saattaisi hyvinkin antaa ohjeistusta ja ohjausta siihen, että miten näitä valintoja sitten tehdään nämä ulkoisen toiminnan tulevaisuudessa. Sitten nämä turvat ja korvamerkinnät Äh, siirrytään pois äh, siiloajattelusta, mutta nyt täytyy löytää tasapaino sitten sen välillä, mitä on asetuksessa ja äh, sitten sen välillä, miten avoimesti sitten tarkastellaan sitä, mitä EU on näitä varoja jatkossa tai tulevaisuudessa käyttänyt. Mutta uskoaksemme nämä äh, rajoitukset ovat hiukan liian jäykkiä ja tässä hiukan joustavuutta tarvittaisiin. Mutta todennäköisesti asetu, asetustekstiin tätä ei tulisi kirjata, vaan muualle. Kiitos, seuraava puhuja. Kiitos turvallisuuden suhteen, niin minä en voisi sanoa, että tässä on puhuttu tästä turvallisuusnäkökulmasta. Tästä puhutaan melko paljon. Ja kansalaisyhteiskunnan järjestöt, jotka työskentelevät konfliktialueilla. Me emme sano, etteikö turvallisuus ole tärkeää, vaan miten ja kenelle ja mihin investoidaan. Tämä Euroopan rauhanväline niin se on sellainen, että me emme tiedä, miten inhimilliseen turvallisuuteen, ihmisoikeuksiin kiinnitetään huomiota, joten olisimme halukkaita sille, että parlamentti käyttäisi tätä valvontarooliaan tässä. Olisi erittäin tärkeää katsoa, miten tämä toimii. Ja voidaan katsoa vaikkapa Afganistania ja monia muita esimerkkejä siitä, miten tämä ei ole ollut kovinkaan hedelmällistä, tämä työskentely. Ja ottaen huomioon, että ei ole siviili välinettä niin, että tässä ehdotetaan uutta nimeä ja sitten kutsutaan tätä ihan sellaisena kuin se on. Kiitos oikein paljon. Eh, euh, Kiitos. Kolme minuuttia puheaikaa. Antonio Pantseri, yhteisasettelija ryhmästä Kiitoksia Kristian. Minäkin haluan kiittää vieraitamme. Tottahan toki kiinnitämme huomiota siihen, mitä he sanoivat, niin että strategiset painopisteet ovat tasapuolisia. Ja muutama kommentti. Ensinnäkin on selvää kuin pläkki, että joustavuus sinänsä ei vielä ole vastaus mihinkään se on, sitä täytyy käyttää oikein. Ja siksi täytyykin vielä määritellä yksityiskohtia. Tietysti joustavuutta voidaan käyttää myös huonosti, koska jos joustavuuden nimissä komissiolle annetaan liikaa harkintavaltaa ohjelmoinnissa, niin ei sekään hyvä asia ole. Ja sitten toinen viesti. Mehän olemme nyt käyneet tässä avointa keskustelua yhdestä instrumentista. Meillä on neljä esittelijää ja tämä Euroopan parlamentti e, Euroopan parlamentin työmme siis keskittyy tähän yhtenäiseen e, instrumenttiin, jota komissio on ehdottanut. Me käymme keskustelua ja me olemme pohtineet myös päätös, äh, tarkistuksia. Ja minä olen jo varoittanut neuvostoa siitä, että Tämä keskustelu johtaa hyvään tulokseen vain siinä, että Euroopan parlamentti saa paremman, siis sellaisen aseman, jossa se voi paremmin valvoa ja paremmin osallistua keskusteluihin. Ja 15. lokakuutahan me käymme sekä AFETissa että devessä vielä syvällisemmin keskustelua tästä asiasta. Ja toivottavasti tämä työ päättyy onnelliseen lopputulokseen. Kiitos. Linda McAven loppupuheenvuoro. Uh, Kollegat, haluan vain äh, sanoa, että nyt meillä on aika tiukka aikataulu, jotta saamme tämän lainsäädännön maaliin. Esittelijät tekevät kovasti töitä ja tämä on kaikkein tärkein lainsäädäntöhanke, joka on saatettava äh, päätökseen ennen vaaleja. Kiitos oikein paljon panelisteille ja kaikille osallistuneille.